Buongiorno ai presenti e iniziamo anche se non siamo al Hyvää E poi abbiamo dei relatori. Ja esittelijöilläkin on tiukka aikataulu itsellään. Eli lähdetään liikkeelle tiedonannoista. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin kokous yhteysvaliokunnan Helmin Itren yhteiskokous, jossa vaihdettaisiin ajatuksia energiakysymyksistä vuoteen 2030 saakka. Kokous järjestetään huomenna kello 15. Kokous alkaa iltapäivällä. Kello 15.18 on aikataulu huomisen suhteen. Ja sitten kohta seitsemän komissio esittelee Telekom-paketin, Krausin valmistelema asia. Tätä asiahan täällä valiokuntamme tänään tarkastelee, mutta kohta tarkastellaan jo kohtana kolme, eli heti sen jälkeen, kun ensimmäinen eh, terästeollisuutta koskeva kohta on käsitelty. Sitten kohta yhdeksän Siinä on vaihdettu käsittelyjärjestystä kohdan 12 kanssa, Fordin eh, esityksen kanssa. Ja tämä nimenomaan esittelijöiden omien ohjelmien vuoksi. Ja varmasti tiedättekin, että ITREN valiokunnan seuraava kokous pidetään 17. päivä Strasbourgissa kello 19.21, eli näitä erityiskokouksia, joita järjestetään nykyisellä Strasbourgissa. Ja nyt lähdetään liikkeelle. Esityslistan kohta yksi. Annan puheenvuoron esittelijälle Kiurkille. Aiheena kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskeva toimintasuunnitelma. Olkaa hyvä. Hyvänä suut ja Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Haluaisin kiittää siitä, että itre voi tutkia tämän tilannetta terästeollisuudessa ja minkälaisia tulevaisuuden näkymä sillä on. Tämä on varsin perusteltu mietintö, koska terästeollisuus on yksi avainalueita Euroopassa, jolla on tärkeä rooli jalostusalalla, esimerkiksi elektroniikka-insinöörialalla, konepaja-alalla, autoteollisuudessa ja niin edelleen. Myös rakennet ovat tässä tärkeitä, kun tarkastellaan alaa. Taloudellisesti ei pitäisi unohtaa sitä, että toisen maailmansodan jälkeen – se oli tärkeä, sillä oli tärkeä osa eurooppalaisessa yhdentymisessä. hän perustettiin teräs- ja hiiliyhteisö, ja silloin pyrittiin juuri koordinoimaan terästeollisuutta toimintaa Euroopassa. Talouden kasvu ja pitkän aikavälin ilmastonsuojelutavoitteet ovat asioita, joita ei voida kuvitellakaan ilman sitä, että terästeollisuus ei osallistuisi aktiivisesti tähän. Tämä liittyy kestävään energiantuotantoon myös, autoteollisuuden, autoteollisuuteen ja niin edelleen. Terästä voidaan kierrättää sataprosenttisesti ilman, että laatu kärsii ja siksi sillä on erittäin tärkeä rooli, kun säilytetään tulevien sukupolvien voimavaroja. Euroopassa on 11 prosenttia globaalista terästuotannosta. Yli 500 terästehdasta 23 maassa tarjoaa työpaikkoja Kansainvälinen kapasiteetti on kasvanut jatkuvasti johtuen siitä, että Kiinan merkitys on kasvanut, niin kuitenkin Euroopassakin, tai Euroopassa terästeollisuus on joutunut haavoittuvaiseen as- osaan johtuen globaalista kilpailusta. Kaikkein tärkeimmät teollisuuden alat ovat olleet kriisissä vuodesta 2009 ja toistaiseksi mikään niistä ei ole osoittanut minkäänlaista kestävää kasvua. Vaikea tilanne pahenee vielä siitä johtuen, että tehtailla on huonompi kilpailuasema johtuen Euroopan korkeista energiahinnoista suhteessa kehittyviin talouksiin. Euroopan terästeollisuuden työllisyysmahdollisuudet ovat varsin huolestuttavalla pohjalla. Kriisi on tarkoittanut sitä, että monien tehtaiden omistajat ovat joutuneet toteuttamaan osittaista tuotannon vähentämistä, jopa sulkeneet tehtaitaan. Näin 40 000 työpaikkaa on menetetty viime vuosina taloudellista sosiaalista ympäristösyistä, samoin kun ajatellaan toimitusvarmuuskysymyksiä, on äärimmäisen tärkeää tämän takia, että Eurooppa edelleenkin on merkittävä terästuottaja maailmassa. Näin komissio onkin julkaistunut tiedonantonsa terästeollisuudesta ja pyrkii tehostamaan teollista tuotantoa Euroopassa. Toimintasuunnitelma liittyy myös Äh, tähän kehitystoimintaan. Ennen kuin tarkastelen päähaasteita terästeollisuudessa, haluaisin tarkastella tekijöitä, jotka vaikuttavat erityisesti Euroopan terästuotannon kilpailukykyyn. Kihívások, amelyekkel ma on joitakin kolme kohtaa, jotka tavallaan tiivistävät terästeollisuuden tilanteen tällä hetkellä. Ensinnäkin korkeat energian hinnat toiseksi, säännöt, jotka liittyvät ympäristökysymyksiin, ympäristösuojeluun, hallinnolliset kysymykset, kansainväliset kaupparajoitukset ja vielä rahoitus ja siihen ongelmat. Nämä ovat kaikkein suurimpia haasteita terästeollisuudessa. Jos sallitte, haluaisin käsitellä näitä neljä kohtaa. Mitä tulee energian hintoihin, kansainvälisesti kilpailukykyiset energian hinnat ja energian toimitusvarmuus ovat äärimmäisen tärkeitä sille, tällekin eh, energian intensiivisellä alueella. Kaasumarkkinat eivät vielä ole tuottanut niitä hintoja, joita toivottiin siitä, että markkinat avattiin. Arvioiden mukaan energian kustannukset vastaavat noin 40 prosentista kokonaiskustannuksia terästeollisuudessa. Sähkö, hiili ovat tärkeimpiä energianlähteitä, kuitenkin molemmat ovat kovan paineen alla tällä hetkellä. Minä uskon, että ja olen varma, että muistatte tekin, että herra Busek teki loistavan tiivistelmän siitä, mitä pitäisi tehdä. Viittaan hänen aikaisen, viimeaikaisen mietintöön, sen pala siihen nyt tarkemmin. Mitä tulee tähän toiseen kohtaan, ilmastonmuutoskysymyksiin, Euroopan ympäristön suojasäännöt ovat välttämättömän tärkeitä, mitä tulee kestävän kehitykseen EU-ssa ja kunnollisen sisämarkkinoiden toimintaan itse asiassa. Ympäristöstandardit ovat todella merkittäviä. Terästeollisuudella on tärkeä johtava rooli, kun pyritään kestävään toimintaan. Nimittäin kun käytetään terästä, ja pyritään säästämään energiaa. Ja sekin on totta, että ympäristösäännöt ei ole vain uusia mahdollisuuksia, vaan ne ovat myös huomattava byrokraattien taakka tälle sektorille kun muutetaan EUn tavoitteita, tässä pitää muuttaa tilannetta liian nopeasti. Tämä aiheuttaa juridista epävarmuutta teräsmarkkinoilla. Mitä sitten voidaan tehdä tälle asialle? Vuoden 2020 jälkeen EUn ilmastopolitiikka täytyy laatia niin, että teknologinen teknologiakilpailukyky EUn ulkopuolisten maiden pyrkimys otetaan huomioon kunnolla. Täytyy myös varmistaa, että toimitaan avoimesti hiilivuotokysymyksissä ja toimitaan yhteistyössä ETS-direktiivin mukaan. Kun otetaan huomioon teollisuuden alueen erityispiirteet ja energian hinnat, sitten vielä kaupparajoituksista. Terästeollisuutemme riippuu pitkälti kansainvälisestä kaupasta luonnollisestikin ja tämän takia EU puoltaa vapauttamista. Energian terästeollisuusmarkkinat ovat avoimat koko maailmassa, mutta silti muut maat kyllä usein käyttävät kaupparajoituksia ja kehittävät itselleen keinotekoisia etuja. Talouskriisi itse asiassa on pahentanut tilannetta entisestään. On, hallitukset ovat puuttuneet toimintaan kolmansissa maissa ja pyrkivät suojelemaan omaa teollisuuttaan palautetaan äh, arvonlisäveroja ja niin edelleen. EUn täytyy toimia päättäväisemmin polkumyyntiä vastaan, tuotteita vastaan, jotka ovat hyötyneet hintatukiaisista. Meidän pitää mielestäni toimia tässä johdonmukaisella tavalla. Sitten neljäs asia, tutkimus ja kehitys, rahoitus ja innovointi. Peri, Tärkeimmät vahvuudet liittyvät tuotantoprosesseihin Euroopassa. Kun olemme tutkineet sitä, miten voitaisiin vielä vähentää päästöjä, me voimme todeta, että kaikkein nykyaikaisemmat tehtaiden to- teho on sillä tasolla, mikä teknologista vain on mahdollista. mutta tarkoittaa sitä, että uusia teknologioita vielä tarvittaisiin, jos me haluamme vielä huomattavalla tavalla vähentää päästöjä. Toisin sanoen perinteiset, tämänhetkiset teknologiat eivät auta meitä tässä enää koska on niin, että tällaisen läp- Tarvitaan paljon pääomaa teknologian kehittämiseen. Meidän pitää tarkastella tulevina kuukausina sitä, miten terästeollisuudessa voidaan saada tällainen läpimurto aikana liittää se Horisontti 2020 ohjelman puheenjohtaja arvoiset kollegat. Tässä oli neljä aluetta, joilla terästeollisuuden edessä on kaikkein suurimmat haasteet. Kyse on huomattavista haasteista todella, mutta Euroopalla ei ole varaa menettää menettää perustaansa, tuotantoperustaansa, se ei saa tulla merkityksettömäksi terästeollisuudessa. ITREn mietintö on loistava tilaisuus meille säilyttää tällä saralla Euroopan kilpailukykyä. Tämä on niin tärkeä sektori, siksi olenkin todella tyytyväinen voidessani kuunnella teiltä ehdotuksia, ajatuksia ja yritän ottaa niitä mahdollisuuksien mukaan mietintöön. Kiitoksia. Kiitokset. Meillä on puolisen tuntia aikaa keskustella tästä aiheesta. Eli tässä varmasti ehditään kuulla monien puheenvuoroja, komissionkin edustajan puheenvuoroa. Mareira, e- ensimmäisenä sitten olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Evidentemente celebramos... Kiitoksia puheenjohtaja. Tietysti olemme tyytyväisiä, että komissio on esittänyt tämän suunnitelman strategian, jotta vauhditetaan terästeollisuutta Teräs on strateginen ala ekonomisesti. Taloudellisesti ajatellen EU-ssa olemme toiseksi tärkein tuottaja koko maailmassa. Meillä tuotamme suuria määriä, 11 prosenttia koko maailman tuotannosta ja ennen kaikkea tämä tuo aiheuttaa valtavasti työpaikkoja. Teräs liittyy tärkeisiin teollisuuden aloihin, kuten elektroniikka-alaan, autoteollisuuteen, mutta teräkseen tuotanto on kuitenkin kysynnän puutteessa vähentynyt, vähentynyt 27 prosentilla varsin nopeasti ja jyrkästi vielä. Ja sitä paitsi tähän liittyy energian korkeampi hinta, jota ei ole vielä pystytty ratkaisemaan. Ja itse terästeollisuuden täytyy ryhtyä taloudellisiin sopeutuksiin, jotta sopeutuu tähän vihreään ja kestävään uuteen talouteen. Näin ollen voidaan, tarvitaan äh, tietynlainen strategia ja tässä mietinnössähän juuri voidaan antaa lainsäädännölliset puitteet tälle. Tässä tarvitaan suunnittelua, täytyy voida tietää, kuinka paljon kysyntää teräkselle on, jotta tarjonta vastaisi tätä. Tarvitaan tietoa julkisista hankkeista, infrastruktuurihankkeista. Euroopassa ei ole kyse vain viestinnästä, myös palveluista, kouluista, hallinnollisista infrastruktuureista – pyritään parantamaan myös ulkoista, ulkoista markkinatilannetta ja toimia eh, epälojaalia kilpailua vastaan, joka heikentää meidän tilannetta. Me Pitää todellakin myös korostaa sitä, että EU-ssa tuotetaan, toimitaan myös epäreilussa. Tämä aiheuttaa sitten epävakautta Euroopan unionin sisällä, niin kuin on tapahtunut esimerkiksi Kullan alueella. Sitten pitää ajatella myös logistista ketjua, eh, kustannuksia, energian kustannuksia. Niin kuin aikaisemmin sanoin, se on yksi suurista taistelukohteista. Pitää saada aikaan kulutuskriteerejä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, innovointikriteerit, joihin, joita pitää valita, että saadaan aikaan uusia tuotteita, uudenlaista innovointia. Ja uudet tuotteet pitää saada myös markkinoille, sitten tähän liittyy myös tämä talouden puoli, se tavallaan sitoo meitä kaikkia. Mitä sitten tapahtuu Horisontti 2020 ohjelmassa yhteistyön ja tutkimuksen alalla? Ja Euroopan investointipankin varoilla voidaan sopeuttaa teräksen tuotantoalueita uuteen tilanteeseen. Tämä ei voi olla sellainen mietintö, joka pysyy vain tällaisena tyhjänä mm, tekstinä. Terästeollisuuden täytyy to- voida toimia kestävällä tavalla kilpailukykyistä myös Euroopassa tarvitaan toimenpiteitä sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Siis lyhyellä aikavälillä, koska tuotanto on laskenut 27 prosenttia, niin lama on todella huomattava ollut vuodesta 2008 tällä alalla ja tämän takia meidän pitää sopeuttaa alaa ja se kilpailukykyä ja ennen kaikkea meitä sosiaalista huolestuttaa kovasti tämä sosiaalinen puoli, työntekijöiden sopeutustoimissa yritykset sopeuttavat heitä uuteen tilanteen. Sitten kun irtisanomisen takia monet joutuvat etsimään uusia työpaikkoja. Toivotan menestystä esittelijälle. Tulemme tekemään tarkistuksia, jotta voimme parantaa tekstejä. Tietysti olen tyytyväinen, että komissio on tämän suunnitelman esittänyt, jotta pystyttäisiin ratkaisemaan tämä ongelma eikä unohtaisi näin tärkeää teollisuuden alaa Euroopassa. Kiitoksia. Grazie alla collega Kiitokset. seuraavana, olkaa hyvä. E, to jest oczywiście bardzo dobrze, że komisja... Kiitos. On luonnollisesti hyvä, että komissio on antanut tiedonannon teollisuuspolitiikasta. Se on hyvä, koska metalliteollisuus on hyvin tärkeä sektori Euroopan teollisuudelle, joten hienoa, että me puhumme asiasta. Ja tässä nyt reagoidaan myös näihin ongelmiin, mutta luonnollisesti meidän täytyy katsoa myös multa kannalta, innovaatiokannalta, eikä ainoastaan ongelmien kannalta. Ekodesign ja muut innovaatiot ovat tässä tärkeitä, koska on myös vaikea välillä saada raaka-aineita. Mutta sitten täytyy vielä huomioida lakia säätävät puitteet, eli Bryssel, eikä se ole ollenkaan helppoa tälle sektorille. Tämä on myös osa vastausta, mutta ei se ainoa vastaus, ei se avainvastaus. Se on oikeastaan energian hinnat. Siitä tässä on kysymys, koska energian hinnat liittyvät tähän ongelmaan täysin, ja tämä on asia, jota järjestellään Brysselistä käsin. Meillä on uudistuvien energioiden politiikka, jota hoidetaan Brysselistä käsin ja joka on yhä ö, suositumpaa ja tässä oikeastaan on poliittiset tekijät pelissä. Ja toinen näkökulma on ilmastopolitiikka, mutta eivät nämäkään ole täysin vakaita. Ja mitä tapahtuu terässektorille? Täällä on investoitu. Investointisykli on hyvin pitkä, 10-15 vuotta. Ja me annamme välillä sellaisia merkkejä, jotka ovat äh, hyvin äh, huolestuttavia. Me olemme ottaneet äh, päästökauppajärjestelmän käyttöön ja nyt me olemme taas sitä muuttamassa backloading ja ei, kun sitä sanotaan, että ei, kun nyt tämä täytyy tehdä ihan toisella tavalla, tässä täytyy toimia kestävällä tavalla ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on siis meidän politiikkaamme, mutta me emme voi lähteä muuttamaan asioita puolivälissä. Se on erittäin huono merkki tälle sektorille. Ei tämä sektori voi kasvaa ja kehittyä tilanteessa, jossa joka toinen päivä annetaan erilaisia signaaleita Brysselistä käsin. Ei se ole ollenkaan kätevää ää, tälle sektorille. Tässä tiedonannossa on oikeastaan vain yksi asia tästä. Tässä on yksi kappale, jossa sanotaan jotain siitä, että teollisuus mahdollisesti siirtyy pois Euroopasta ja että Eurooppa Euroopan jäsenvaltioiden täytyisi sitten tukea tätä teollisuutta valtion tuin. No, valtion tuki kriisiaikoina, tätä on nähtävissä monissa maissa, mutta hyvin monissa maissa on myös taloudellisia ongelmia, eivätkä he tiedä, mitä he tekisivät auttaakseen, koska on liikaa ihmisiä, joita pitää auttaa, ja monien maiden valtiovarain kirstu on tyhjä, eikä ole mitään annettavaa. Joten tämä nyt ei välttämättä ole oikein onnistunut osa. Ja sen lisäksi täytyy huomioida myös häiriötä sisämarkkinoilla, jos lähdetään suuresti antamaan valtion tukea. Joissain maissa äh, valtion tuki ehkä toimii, joissain ei, mutta se voi johtaa siihen, että sisämarkkinat vääristyvät pahasti. Tässä on kysymys 23 jäsenvaltiosta Euroopan unionissa, jossa äh, on vaikea taloudellinen tilanne, eli siis ei vain parista maasta ole kysymys. Tässä tiedonannossa on tiettyjä asioita, jotka minun mielestäni eivät millään muotoa ole riittäviä, ne eivät tarjoa minkäännäköistä ratkaisua näihin ongelmiin. Tässä on kysymys oikeastaan vain yhdestä ongelmasta, eli energiahinnat parlament, Euroopassa, ja parlamentin on tehtävä tälle jotakin, koska muuten me voimme unohtaa koko teollisuuspolitiikan ja unohtaa kaikki unelmamme sen suhteen. Kiitos. Kiitokset. Ja Kiirek nyt seuraavan, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Szanowni koledzy, aktualnie... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Nykyinen kriisi on selvä osoitus siitä, että tällaiset haasteet ovat olemassa. Myöskin hiilivuotoon liittyvät seikat on tässä huomioitava. Joskus on ajateltu, että palvelusektori saattaisi olla äh, ratkaisu kysymyksiin, mutta tässä on muistettava myöskin ilmastonmuutosongelmien aiheuttamat haasteet. Ja kaikki nämä yhdessä ovat johtaneet siihen, että eri teollisuuden alat ovat heikenneet Euroopassa. Esimerkiksi auto- ja muut teollisuuden alat kohtaavat kaikki samantyyppisiä hankaluuksia. Ja jos tässä nyt tarkastellaan lähemmin terästeollisuutta, on todettava, että kyseessä on tärkeä teollisuuden ala Euroopassa, mutta toisaalta myöskin kyseessä on suuri saastuttaja, kun CO2-päästöjä ajatellaan. Komission asiakirjasta saa sellaisen vaikutelman, että Euroopan tulisi enemmän kiinnittää huomiota kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. käyttöön mutta on hieman tarkasteltava niitä keinoja, miten tämä voidaan todet, to, toteuttaa. Esimerkiksi kuparia saattaa syntyä huomattavasti, jos käytetään romumetallia. Ja tämä on ongelmana joskus ainakin sille, että autoteollisuus voisi käyttää kierrätettyjä materiaaleja. Kuparipitoisuudet ovat tällöin ongelma voitaisiin hyödyntää myös muita teollisuuden prosesseja, kun uudelleenkäytöstä puhutaan. Joka tapauksessa nyt ollaan tilanteessa, jossa kolmannet maat voivat hyötyä siitä, mitä täällä tapahtuu. Tässä on huomioitava kansainvälinen kilpailutilanne koko ajan. on katsottava, eh, mitä tapahtuu. Päästökauppasopimuksilla ei paljon saada muuta hyvää aikaa kuin, että heikennetään ja tuntuvasti Euroopan teollisuuden tilaa. Kiitos. Etsiaros seuraavana, olkaa hyvä. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a bizottság javaslatát. Puheenjohtaja, olen tyytyväinen komission ehdotukseen. Meidän pitäisi tarkastella kilpailukykyä kestävää kehitystä terästeollisuudessa Euroopassa sen takia, että on ihan totta, olemme aloittaneet tarkastella asiaa vasta viime hetkellä, koska viimeisten vuosien aikana 27 prosentilla ala on supistunut Euroopassa ja se huomattavasti on vähentänyt myös VKE-ta. Haluaisimme kuitenkin lisätä tässä bruttokansantuotetta. Terästeollisuus Euroopassa on aina ollut vahva ja sillä on sillä on aina ollut vaikutusta muihinkin teollisuuden aloihin, niin kuin täällä on sanottu, aion puhua tarkemmin sektorista tulevaisuudessa, kuten kollegat ovat jo sanoneet. Niin siksi en halua toistaa näitä lukuja. 177 miljoonaa tonnia tuotetaan, mutta jos ajatellaan ki- kiinalaista tuotantoa ja venäläistä, niin me olemme kuitenkin laadullisesti paljon heidän tuotantoaan edellä. E, herra Esittelijä antoi jo varsin loistelijan tiivistelmän tästä problematiikasta ja tiivisti koko asian neljään pääkohtaan, eikä me voisimme tässä häntä tukea. Olemme tarkastelleet kaupparajoituksen energian hintoja, tutkimuskehityspuolta, innovointia. Olisikin hyvä jos voisimme varmistaa sen, että 23 jäsenvaltiossa, jossa terästeollisuutta on, ei enää tuotanto vähenisi, koska se olisi todella vaarallinen trendi. Meidän pitää pystyä lopettamaan tämä suuntaus hintaan mihin hyvänsä ja tulevaisuudessa me haluamme voida tukea nykyaikaisia raaka-aineita ja eurooppalainen teräs on juuri tällainen korkealaatuinen raaka-aine. Mielestäni on aivan välttämätöntä, että me kehitämme alaa eteenpäin ja jos tarkastelee sitä, äh, tätä korkean tason työryhmää, jota komissio asiakirjassaan ehdottaa, niin sen tehtävänä olisi tarkastella keskinäistä tiedonvaihtoa ja se olisi pohja koko järjestelmä, mutta en usko, että tämä vielä mitenkään riittää me emme voi säästää, pelastaa terästeollisuutta ilman, että käytämme tähän myös rahaa. Täytyy investoida. Meidän pitää reagoida näihin neljään kohtaan, jotka herra Dyrk otti esille. Meillä pitää olla jonkinlaisia myönnytyksiä, tukijärjestelmiä ja näin pitää toimia terästeollisuuden puolesta. Rasimaski puhui tärkeästä asiasta, hän puhui valtion tuista, jotka mahdollisesti vääristävät markkinoita, mutta me elämme aikakaudella, jolloin meidän pitää tehdä poikkeus terästeollisuuden kohdalla. Meidän pitää pystyä voida antaa sille tukea. Esimerkkinä vaikka Slovakia vuodesta 2012 jälkeen eräs teräs te, tehdä siellä työllistää ja tämä suuri tehdas on ollut toiminnassa jo kymmeniä vuosia. Nyt sitä halutaan myydä, joten menetetään varsin paljon työpaikkoja vuonna 2013. Slovakin hallitus teki tiettyjä myöntyksiä, myös kannustimia annettiin, annettiin mutta tässä vaihtokaupassa sitten ö, ei ole tapahtunut näitä massajoukkoirtisanomisia kuitenkaan. 1260 miljoonaa euroa tarvittaisiin. parantamaan tehtaan tilannetta. Jos katsot asiaa kokonaiskuvana kautta Euroopan, jos me haluamme säilyttää terästeollisuuden, meidän pitää ryhtyä toimiin. Ja niin kuin tänään on jo sanottu, teräksellä on suurta merkitystä autoteollisuudessa ja rakennusalalla, ja meidän pitää pyrkiä tuomaan mahdollisimman vähän terästä Venäjältä ja muista maista, koska tästä syntyy huomattavia ongelmia, kun meidän oma kapasiteettimme vähenee ja ehkä voimme parantaa asioita, jos tarkastelemme paremmin kysyntäpuolta ja lähdemme sieltä liikkeelle. Minäkin tulen tekemään omia tarkistuksiani, jotta voin, voidaan parantaa tätä alkuperäistä tekstiä. Joka tapauksessa haluan varmistaa sen, että tuen kaikin keinoin esittelijää. Grazie lei. Kiitos. Ja Roil seuraavana, olkaa hyvä. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, kolme lyhykäistä huomiota. Ensinnäkin kiitokset kollegille tästä erinomaisesta asiakirjasta. Toisekseen Terästeollisuus on yksi avainteollisuuksista. Ja nyt täytyy katsoa, päättääkö Euroopan politiikka toimia teollisuuden puolesta vai vastaan. Ei ole olemassa vain tällaisia puolitien vastauksia. Haluammeko me, että Euroopassa on tulevaisuudessa myös teollisuutta, eikä ainoastaan sunnuntaipuheissa, niin silloin meidän täytyy huomioida seuraamukset päätöksistämme. Ja teräteollisuus on enemmän kuin yksi yksittäinen teräsyrittäjä, kuten monet täällä sanoivat. Kolmas huomio, tämä esimerkki osoittaa kauhealla tavalla, mikä eh, vaikutus Euroopan politiikalla voi olla jos esimerkiksi koko ajan nostetaan veroja, niin silloinhan joudutaan aikamoisiin ongelmiin pitää kiinni teollisuuksista ja sitä kautta työpaikoista. Joten tähän vasta- on oikeastaan vain kaksi vastausta. Ensinnäkin yksi, ö, laskea verotusta tai lopettaa sen kiristäminen ainakin. Ja toisekseen ö, erityissäännöt ö, täytyy huomioida, koska ei, ei voi lähteä niin kuin kahdesta suunnasta hoitamaan tätä teollisuutta. Ja pidetään sunnuntai-puheita ja surraa sitä, että työpaikat katoavat. Ei tämä vie meitä mihinkään. Meidän pitäisi teollisuusvaliokuntana hyvin selkeästi sanoa, mitä me haluamme. Nyt on aika, että Euroopan parlamentti lähtee selkeästi toimimaan Euroopan teollisuuden puolesta. Jos me haluamme työpaikkoja, jos me haluamme myös äh, tuloja näiden työpaikkojen tavallaan veromaksajien kautta, niin silloin meidän täytyy sanoa kyllä. Me emme onnistu ilman selkeätä kyllä. <clears throat> Kollega Kiitokset sitten Goebbels, olkaa hyvä. Eh, Puheenjohtaja, 15 vuoden ajan teollisuuden osuus on laskenut 15-20 prosenttia suhteessa BKT, se on fakta. Monilla sektoreilla on suljettu tuotantoa, tehtaita on ryhdytty uudelleen järjestelmän rakennemuutoksiin ja ennen kaikkea monilla sektoreilla eurooppalainen teollisuus siirtyy Euroopan rajojen ulkopuolelle. Sama koskee tätäkin strategisesti tärkeää terässektoria. Esittelijä on tässä ihan oikeassa, kun hän sanoo, että aina tullaan tarvitsemaan terästä, peltiä, valurautaa, jotta voidaan tuottaa tällaisia tuotteita. Terästeollisuudessa ongelmana on, että teknologisen kehityksen takia tarvitaan yhä vähemmän suuria määriä terästä. Yksi ainoa esimerkki, kun haluaa rakentaa, jos haluaa rakentaa täsmälleen samanlaisen Eiffelin tornin tänä päivänä tarvittaisiin vain yksi kolmasosa teräksestä, jota silloin aikanaan Eiffel käytti. Tällaista edistystä terästeollisuudessa on saatu aikaan. Mutta eurooppalaisen teollisuuden ongelmat eivät ole tämän tyyppisiä. Todelliset ongelmat ja herra Georg nämä hyvin jo täällä identifioikin, ovat energian liian korkea hinta, ympäristömaksut, jotka eivät haittaa amerikkalaista tai kiinalaista teollisuutta, ja tästä sitten on tuloksena juuri tämä tilanne. Ala investoi edelleenkin Eurooppaan. Eurooppaan. Tai Arcelor Metal investoi Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan ja niin muualle. Tata, teräs, sama homma. Eivät investoi Eurooppaan. Hiljattain tapasin tohtori Ederin, joka on kolmanneksi suurin tuottaja Euroopassa, ja hän rakennuttaa uutta tehdasta USAhan tuottaakseen sitten siellä raaka-ainetta teollisuudelleen täällä Euroopassa. Minkä takia? Erityisesti energian hinta on tässä syynä. USA on halvempaa. Energialla on enemmän merkitystä kuin työn hinnalla terästeollisuudessa, mutta Euroopassa meillä on kuitenkin varaa nostaa energian hintaa, emmekä me investoi liuskekaasuun, tähän kuuluisaan liuskekaasuun, koska uskomme kaiken maailman harhakuviin, mutta USAssa taas liuskekaasu on vähentänyt energialaskua hintaa kahdella kolmasosalla. Näin ollen ranskalainen putkien tuottaja onkin päättänyt investoida hiljattain USAhan uudestaan johtuen näistä energian hinnoista. Mutta tämän lisäksi vielä meillä on varaa haluta pelastaa koko planeetta ja koko ja annamme mistä näitä tiukkoja määräyksiä koko Euroopan tuotannolle. Aikanaan Tukholmassa oli varsin vaikea selittää, miksi 15 vuoden ajan äh, lämpötila ei enää nouse huolimatta siitä, että hiilidioksidia on yhä enemmän päästöissä. Olemme edelleen samoilla linjoilla. Haluamme vähentää, vähentää, vähentää päästöjä. Eläköön Kioton sopimus, mutta Kioto sielläkin EUn, e-, e-, e-, Liechtenstein, Australia, Sveitsi, Uusi-Australian hallitus on sulkenut tämän ympäristökomiteansa kaikki erotettiin. Olin keskustellut eri tahojen kanssa ja voin väittää, että vuoden loppuun mennessä australialaiset sanoutuvat irti Kioton sopimusta ihan niin kuin kanalaiset ovat tehneet, uusiseelantilaiset, japanilaiset, amerikkalaiset ja kaikki muutkin. Joten jäljellä jää EU, joka päästää vain 11 prosenttia tai aiheuttaa näistä globaaleista päästöistä. Uskotteko todellakin, että kun vähennetään tätä määrää vielä, niin voimme tätä kautta korvata päästöt, joita tulee kiinnostaa muuta. Olemme ihan väärillä, väärällä reitillä. Jos me haluamme, että Eurooppa, joka rakennettiin hiilen ja teräksen ympäri, siinähän oli koko EUn alku, jos Eurooppa haluaa, jos se voi, pystyy pysymään teollisena mahtina, niin silloin meidän pitää nopeasti vetää välttämättömät johtopäätökset ja lopettaa tällainen teollisuudemme ylihinnoittelu, erityisesti terästeollisuudessa ja asettaa näitä vaatimuksia, joita kilpailulla ei ole. Kollegat, tässä nyt luettelua jatkettiin ja oman puheenvuoroni voin jättää pois ajan säästämiseksi. Mutta toivoisin, että tässä keskustelun loppupuoliskolla käyttäisitte lyhyitä puheenvuoroja, maks kaksi minuuttia. Muutoin emme pysy enää aikataulussa. Enin seuraavana. Ja muistakaa tämä Rosen Langer ja Lieber ja sitten vielä esittelijä. Kiitos, jos pidätte kiinni näistä esitetyistä puheenajoista. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Puheenjohtaja, eh, ehkä pitäisi antaa kaksi minuuttia heti alkuun kaikille, niin näin olisi vähän tasaisempi tämä tilanne. Jaan osittain sen, minkä herra Rööl sanoi, ja vain osaan siitä, mitä aikaisemmin puhui tässä sanoi. Kyllä me tarvitsemme Kyllä, me tarvitsemme te vahvaa terästeollisuutta Euroopassa, koska sitä kautta voidaan luoda työpaikkoja, hyviä työpaikkoja, joissa on hyvät palkat, jotka suuntaavat sektoria hyvin, mutta te, terästeollisuus on se kär, kärsii, ei kärsi näistä korkeista hinnoista, vaan se kärsii kilpailusta, joka on säälimätöntä nousista talouksista terästeollisuudella on ongelmia, jotka ovat erilaisia täällä Euroopassa. Minä tunnen tässä, kerron Ranskasta. Arcelon Metal tuli Ranskaan. Voitteko us, uskotteko, että Ranskan teollisuus ei pysty tuottamaan kilpailukykyiseen hintaan, jotta se voi saada asiakkaita? Kyllä voi, mutta strategia, jonka herra Metal toi, oli seuraavanlainen. Ostetaan luotolla, Öö, puumpataan kaikki rik- palkat e, ja pumpataan kaikki patentit, joita on saatu aikaan ja toimitaankin niiden pohjalta muualla, jos on varma siitä, että erilaisista hinnoista kärsitään, niin silloin ei ole ymmärtänyt yhtään mitään tilanteesta. Tässähän kärsitään siitä, että mitalin kaltainen vampyri on pumpannut koko elämän irti tästä toiminnasta ja sulkee tehtaita Ranskassa ja investoi sitten Intiaan eurooppalainen teollisuus ja terästeollisuus Euroopassa Siinä ei ole kyse vain rakentamisesta, vaan myös autoteollisuudesta, paketoinnista, lentokoneteollisuudesta ja eri teollisuuden alusta, jotka edustavat satoja tuhansia työpaikkoja. Pitäisi hiukan pystyä suojelemaan alaa näiltä hyökkäyksiltä, jotka siihen kohdistuvat. Ja ennen kaikkea tässä tarvitaan sitä, että teollisuusjohtavat eivät käytä hyväkseen työntekijöitä Euroopan ulkopuolelle pyri maksimi maksimivoittoihin, vain että heillä on se eurooppalainen identiteetti, tuottaisivat Euroopan alueella, jotta Eurooppa, Eurooppa säilyisi hengissä. Kiitoksia. Kiitos sitten Kreutzmann, olkaa hyvä. Kiitos. Puhun lyhyesti, voin yhtyä Roilin puheenvuoron täysin, mutta yksi huomio vielä siihen lisäksi. Saksan tuota pelkästään terästä, vaan myöskin ratkaisuja asiakkailleen. Ja jos tämä arvoketju otetaan nyt pois, ajateltaisiin, että energiatehokkuus ja niin edelleen, ja lähdetään liikkeelle Saksan ulkopuolista tuotannosta, niin virhe tulisi olemaan kovin suuri, koska tätä ratkaisua tarvitaan arvoketjuun, koska se tarjoaa ratkaisuja asiakkaille. Eli tällainen e, erilainen tarkastelutapa on mahdollinen. Jos Euroopan teollisuusstandardeja halutaan kehittää edelleen, niin tarvitaan kilpailukykyistä teollisuutta. Ja tällöin on tärkeää, että energiahinnat ovat maksettavissa olevia, koska muutoin otetaan elinehdot pois näiltä yrityksiltä. Kiitos. Seuraavana Langen, olkaa hyvä. Niin hyvät kollegat, emme me saa heikentää terästeollisuuden puiteehtoja, mutta kysymys on kuitenkin siitä lähinnä, että kysyntä on laskenut. Muistaisin 2007 meillä oli Euroopassa 14,7 miljoonaa autoa valmistettu, tällä hetkellä niitä on 11,2 miljoonaa. Eli siis 3,5 miljoonaa puuttuu jotka nimenomaan, siis autoa, jotka nimenomaan käyttävät terästä. Tai rakennusterästeollisuus, se on vielä dramaattisempaa. Tällä hetkellä kysyntä rakennusteräkselle on noin 30 prosenttia verrattuna tilanteeseen ennen kriisiä. Eli tämä on tilanne. Jos me haluamme hoitaa asiaa, meidän täytyy huolehtia siitä, että niiden tuotteiden kysyntä, jotka käyttävät terästä, kasvaa. Ja toinen suuri ongelma on myös eh, kilpailu. Meillä on eh, lisää kilpailijoita markkinoilla, meillä on uusia terästeollisuuksia esimerkiksi Abu Dhabissa, jotka tuovat terästä Eurooppaan. Meillä on kilpailijoita Venäjällä ja hyvin eh, uskomatonta myös Turkissa. Eli kysymys on siitä, että meidän täytyy huomioida nämä kaksi tekijää, eli vahvistetaan kysyntää ja toisekseen vahvistetaan innovaatiota niin, että voimme selvitä kilpailussa. Eli kilpailukykyä täytyy parantaa ja tähän kuuluvat luonnollisesti muutkin puite, puutteisiin liittyvät asiat, kuten energian hinnat. Mutta tutkimuksen täytyy olla parempaa sen vuoksi, että me tarvitsemme parempaa terästä kuin esimerkiksi se, mikä tulee Venäjältä. Ja sitten vielä kolmanneksi. Mikäli me haluamme kääntää tämän rakennemuutoksen suunnan, tässä on kysymys työntekijöistä, ihmisten työpaikoista ja minä toivoisin, että EGKSn mallia käytettäisiin, jossa on hyvin menestyksekkäästi kehitetty hiilen ja teräksen valmistamista ja samanaikaisesti pyritty käymään sosiaalista vuoropuhelua komission työnantajien ja työntekijöiden kesken. Kiitos. Eh, no, eh, seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää köpelsiä hänen puheenvuorostaan ja yhtyä täysin siihen Kreutzmann tuki Köppelsiä myöskin ja Roy puheenvuoroissaan ja myöskin teki jos teollinen tuotanto halutaan säilyttää Euroopassa ja terästeollinen tuotanto myöskin, niin energiakustannusasia on otettava esiin ilman muuta. Eli on muistettava myöskin se, että terästeollisuus ei ole ainoa teollisuudenala, joka on siirtymässä toisaalle Esimerkiksi eh, oma alueeni, autoteollisuus, BMW ja niin edelleen, tuotanto ei enää säily Euroopassa, vaan sitä siirretään esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Me emme saa sulkea silmiämme näiltä tosiasioilta. Eh, teollinen tuotanto on jo siirtynyt siirtymässä muualle, se ei ole tulevaisuuden asia. Ja niin kuin Koppels totesi, näihin kysymyksiin on puututtava ihan vakavasti nämä ilmastokysymykset ja energiakysymykset, ne on huomioitava kunnolla. Ja niin kuin Kreutzmann totesi, tämä arvoketju, siitä on kiinni pidettävä. Jos meillä ei Euroopassa ole omaa tuotantoa, tutkimus, se ei välttämättä vielä heti, mutta myöhemmässä vaiheessa siirtyy myöskin toisaalle. Eli koko tämä ketju, jonka osaset liittyvät toisiinsa, tulee siirtymään pois pitkällä tähtäimellä. Ja siksi tänään käytävä keskustelu on äärimmäisen tärkeä. Haluan kiittää tästä hyvästä esityksestä ilman muuta ja ilman muuta sitä myöskin tuen. Nyt suljen puhuja luettelon aikataulupainen vuoksi Lupin Pertsina ja Rotman. Ja tähän aiheeseen varmasti sitten voidaan palata vielä uudelleen, jolloin itsekin voin puheenvuoron käyttää. Rubing, olkaa hyvä. Kiitos. Minä haluaisin myös kiittää esittelijää. Kysymys on siitä, että jos me haluamme kuluttaa Euroopassa, silloin meidän täytyy miettiä, mitä meidän pitäisi tuottaa. Ja kun tällainen tärkeä ketju joutuu paineiden alaiseksi liittyen sekä raaka-aineiden tuottajasta energiahintoihin ja palkkatasoon Euroopassa, koska meidän palkkataso on huomattavasti korkeampi kuin muissa maailman maissa, niin silloin meidän täytyy miettiä strategioita ja miettiä, millä tavalla me tämän suuren osaamisen, jota olemme työstäneet vuosia, millä tavalla me voimme sitä suojella maailman kovassa kilpailussa sitten luonnollisesti muitakin Euroopassa, jotka pyrkivät tavallaan herättämään tällaista teollisuuden poisajamista, esimerkiksi kansalaisjärjestöjä, joiden tavoitteena on tällaisen teollisuuden poisajaminen Euroopasta. Ja minusta meidän ei tulisi nyt antaa periksi tällaisille kansalaisjärjestöille. Tässä on kysymys tällaisesta teollisuuden vastaisesta politiikasta. Ja suosittaisinkin, että ITRE-valiokunta tilaisi tutkimuksen siitä, mitä intressejä tiettyjen kansalaisjärjestöjen takana on. Kansalaisjärjestöjen, joiden tavoitteena on ajaa pois teollisuus ja teollisuusvalmistus Euroopasta. Kiitos. E, Kollega olkaa hyvä. Vážení přítomní, přes všechno, co... Kiitos. teknologiasta, kehityksestä e, paljon puhutaan ja tässä yhteydessä myöskin tietysti teollisuudesta. On ymmärrettävä, että ei se sinällään mikään poikkeus ole mutta tiedetään, että se on varsin paljon energiaa vaativa ala. Ja jos emme luo sopivia toimintaedellytyksiä esimerkiksi energiahinnoittelun osalta, tuotanto tulee siirtymään toisaalle. Esimerkiksi jos ajattelemme, että EU:ssa varsin usein tehdään sopimuksia eh, eh, korkeahintaisen energian suhteen ja tällä on sitten teollisuudelle negatiivisia vaikutuksia. Eli on tärkeää, että katsomme, mitkä ovat hinnat Yhdysvalloissa ja Kiinassa ja siitä lähdemme liikkeelle, sillä muutoin haittaamme omaa tuotantoamme täällä. Kiitoksia. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan tukea täysin kollega Goebbels, joka on parlamentin jäsen, joka oli mukana ranskalaisten Luxemburgisten kanssa keskustelemassa Arselonin aiheuttamista ongelmista. Haluaisin korostaa näitä vahinkoja, niiden laajuutta. Herra enää puhui tästä, olen ihan samaa mieltä. On arvopaperistettu toimintaa, tämä on muuttanut arvoa tuotteessa, joka oli ennen välttämätöntä autollisuudelle, koneteollisuudelle, rakennusalalle, lyhyesti sanottuna materiaali, joka kehittyy jatkuvasti johtuen tutkimuksesta uusista teknologioista. Meidän pitää siis todella painostaa jäsenvaltioita ja komissiota, jotta ne saisivat aikaan kunnollisen teräspolitiikan aikaan. Ja pitää ajatella, että tämä ala on olennaisen tärkeä ajatellen koko tuotantoteollisuutta EU-ssa. Voitaisiin puhua työn hinnasta, voidaan puhua pääomista. Mikään ei tule korvaamaan teollisuusstrategiaa tässä. Ja mielestäni meidän pitää pystyä myös vastaamaan komissiolle sen jälkeen, mitä on tapahtunut hiilen hinnassa. Ja mm, tähän projektiin liittyy erityisesti äh, hiilidioksidin varastointia, miten tämä teknologia kehittyy. Meillä on tutkimusohjelma meneillään. Eikö nyt pitäisi liittää tähän tutkimusta myös teräsalalla ja tukea näin tuotantoa ja samalla liittää energian tutkimus myös tähän terästeollisuuden kysymykseen. Kiitos. Kiitos näin. keskustelukierros on käyty ja nyt puheenvuoron saa komission edustaja Pellegrini. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Thank you very much. I'll try to be short because... Kiitos. Yritän olla lyhykäinen. Täällä on paljon puheenvuoroja. Haluaisin aloittaa sanomalla, että ennen kaikkea siitä, miksi me olemme tässä kriisissä, No, parlamentin jäsenet, jotka ovat puhuneet, ovatkin identifioineet täällä eri tekijöitä ja jokainen on sanonut, että tämä on se kaikkein tärkein tekijä tai tämä. Ei vaan te olette identifioineet näitä eri tekijöitä, jotka tavallaan kaikki yhdessä vaikuttavat. Teräksen äh, alhainen kysyntä esimerkiksi autoteollisuudessa on yksi syy. Monet täällä pitivätkin tätä suurena tekijänä. Se on yksi suuri tekijä. Toinen, joka otettiin esiin, on epäreilu kilpailutilanne. Tämäkin on huomioitu tiedonannossamme. Yhä useammin näemme rajo, tiettyjen jäsenvaltioiden harjoittamia tällaisia rajattuja kaupankäyntikäytänteitä. Mutta tämä liittyy myös äh, siihen, että EUn lainsäädäntö, varsinkin ilmastosektorilla, on maksanut teollis, terästeollisuudelle paljon. Äh, edellisessä toimintasuunnitelmassa sanottiin, että EU-komission pitäisi äh, tarkastella tämän vaikutuksia terästeollisuudelle, ja näin on tehty. Ja tässä, ennen tätä tiedonantoa me olemme jo julkaisseet tämän tutkimuksen, voimme toimittaa sen teidän valiokuntanne jäsenille. Mutta me olemme nähneet hyvin selvästi, että EUn asetus, asetukset esimerkiksi vuonna 2009 kriisin aikaan on ollut suuri tekijä mitä tulee kustannuksiin teollisuuden. Aikaisemmin teollisuuden voitot olivat suuremmat kuin teollisuuden aiheuttamat, kuin lainsäädännön aiheuttamat kulut. Eli siis tässä on oikeastaan yhdistelmä näitä kolmea tekijää. Nyt sitten vielä esittelijän puheenvuorosseen, jossa otettiin esiin neljä tärkeää kappaletta tai lukua. Olemme samaa mieltä. On ihan oikein, että meillä on energian hinnat ja, mutta tästä puuttuu ehkäpä yksi asia, eli sosiaalinen ulottuvuus. Monet ovat äh, ottaneet äh, esiin täällä esimerkiksi sen, että on äh, suljettu tehtaita jäsenvaltiossa, se on vaikuttaa. Me voisimme käyttää tässä rakennerahastoja, jotta voisimme huomioida kaiken tämän uudelleenjärjestelyn, mitä teollisuudessa tehdään eikä ainoastaan uudelle järjestelyitä, vaan myös voisimme käyttää näitä rahoja siihen, että koulutamme työntekijöitä. Me olemme nähneet myös, että tällä sektorilla on tiettyä pätevyyden puutetta. Sen vuoksi meidän täytyisi myös kouluttaa terästeollisuuden työntekijöitä. Sitten sitten ähm, johtopäätöksistä yksi tulee olemaan ilmastonmuutos. Te olette kaikki ottaneet esiin sen, kuinka paljon ilmastonmuutos on maksanut terästeollisuudelle. Tämä on kuitenkin asia, joka saattaisi olla positiivinen päästökauppajärjestelmässä, nimittäin se, että kuten te olette nähneet tässä tiedonannossa, niin me olemme pyytäneet jäsenvaltioita korvamerkitsemään päästökauppajärjestelmän varat tietyille sektoreille. Eli on mahdollisuus korvamerkitä päästökauppajärjestelmän tulot, mutta jäsenvaltiot eivät ole tehneet näin sen vuoksi, että jäsenvaltiot käyttävät näitä varoja sen sijaan, että ne uudelleen sijoitettaisiin teollisuuteen, niitä on käytetty yleiseen budjettiin. Joten komissio on jopa miettinyt tämän korvamerkinnän pakollisuutta sen vuoksi, että tätä rahaa voitaisiin korvamerkitä ja käyttää tämän sektorin innovaatioihin. Ja sitten vielä lopuksi liittyen tutkimukseen ja innovaatioon, jonka moni teistä mainitsi. Se, mitä me yritämme komissiona tehdä, on käyttää Horizon 2020 ohjelmaa, jotta voisimme etsiä näitä yksityisiä kumppanuuksia näitä Spire ja Emidi ovat tällaisia. Teollisuus on yksi tärkeimpiä prosessointiteollisuuksia, joten komissio pyrkii löytämään ja, ja tukemaan mahdollisimman pitkälle tätä, yksi, näitä yksityisiä kumppanuuksia. Ja olemme esittelijän käytettävissä, jos hän tarvitsee apua laatiessaan mietintöä. Kiitoksia, tohtori Pellegrini hyvin saitte asioita kotoa yhteen lyhyessä ajassa. Ja sitten vielä loppupuheenvuoro esittelijälle. Mutta mahdollisimman lyhyesti, ja me ehdimme tähän aiheeseen vielä useampaan otteeseen palata myöhemmin. Kiitoksia ihan lyhyesti. Vaikka varsin mielelläni vastaisin kaikkiin kommentteihin, kysymyksiin, mutta etenkään tähän nyt ei ole aikaa joten sallikaa minun vasta siihen, mitä herra Royal sanoi. Hän nimittäin sanoi, että meillä me emme voi puolivillaisesti suhtautua terästeollisuuteen, joko olemme sen puolesta tai emme. Ja meillä täytyy olla selkeä kanta asiasta. Minä uskon, että tämän, tämä kiihkeä keskustelu ja kuinka syvällisiä kommentteja täällä tehtiin osoittaa, että Itren valiokunta seisoo terästeollisuuden rinnalla. Ehkä voisin vielä lisätä yksi asia selkeni minulle viime minuutteina. Meidän täytyy nimittäin keskittyä näihin korkeisiin energian kysymyksiin, ympäristösääntöihin, monimutkaiseen byrokratiaan. Meidän pitää tarkastella kaupparajoituksia ja tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoittamista. Olen erittäin tyytyväinen niin, niin kuin on sanottu, että meidän pitää tarkastella kaikkien tekijöiden sosiaalisia vaikutuksia, koska mielestäni tämän pitää olla näkyvällä asemalla, asema, näkyvässä asemassa mietinnössä. Me puhumme teollisuuden alasta, jolle koko Euroopan yhdentyminen ja yhtenäisyys perustui tällä alalla tulla jatkossakin olemaan tärkeä rooli ja odotan mielenkiinnolla kollegojen ehdotuksia, että voin sitten ottaa mukaan tähän mietintööni. Kiitos. Kiitokset. 13.11. on takaraja tarkistuksille. 16. 12 eh, sitten Itressä äänestämme esityksestä. Hyvä. Ja sitten mennään kohtaan kaksi esityslistalla. Ja tässä, niin kuin totesin, on hieman muutettu käsittelyjärjestystä. Ja annan saman tien puheenvuoron tohtori Violalle. Eh, hän voi kertoa meille tästä eh, paketista, joka on kovastikin ollut esillä täällä ja eri maissa. Ja varmasti 30 minuuttia tähän teille riittää. Olkaa hyvä. Kiitos. Arvon jäsenet, on kunnia ja ilo olla täällä. Ja nyt ensimmäistä kertaa tämän kontinent eh, esityksen tiimoilta ja kokonaisuudessaan eh, liittyen tähän pakettiin ja syyskuussa esitettyihin suosituksiin sen tiimoilta. Tämä on suuri ilo sikälikin, että nyt voin hieman ihan kohta kohdalta selvittää teille tämän asetuksen sisältöä. Tämä on ensimmäinen tapaamiskerta. Varmasti näitä tulee paljonkin lisää. Ja mitä tahansa tietoja ja selvityksiä tarvitsette, voitte aina kääntyä komission puolen. Ensinnäkin kerron hieman kerron hieman tämän asetuksen taustoista. Esimerkiksi Eh, laajemmat puitteet sen kehityksenä, mikä merkitys sillä on, kun ajatellaan kasvua ja kehitystä Euroopassa. Tietänette, että olemme käyneet tämän digitaalisen agendan huolella läpi ja olemme kolmeen pääpainopistealueeseen erityisesti keskittäneet huomiota. Ja tässä todellakin on sitten käännetty ihan kokonaan ympäri on haluttu eh, pitää huoli siitä, että kaikki eri ict kehitykseen riittyvät seikat tullaan huomioimaan, eli perusinfrastruktuuri tietysti ja siihen liittyvä asetus. Miksi painotetaan asetusta? Sopimus, joka saatiin monivuotisesta rahoituskehyksestä aikaan, siinä tähän eh, Connecting europe eh, fasiliteettiin esitettiin yhden miljardin määrärahoja, eli esitystä vähennettiin ja tarkistusta tarvitaan. Ja näiden julkisten rahoituslähteiden kautta tarkastellaan sitten, eh, mikä toisaalta olisi yksityisten rahoittajien eh, eh, rooli tässä yhteydessä. Ja tässä yhteydessä myöskin asetus on varsin tärkeä. Tässä digitaalisen agendan tarkistuksessa sitten julkisten palveluiden uudistus on tärkeä asia. Eli mitä digitalisointi voi tälle saralle uutta tuoda tehokkuuden parantamiseksi ja kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi ja toisaalta kuinka saataisiin tästä sitten enemmän voittoa työttävä eikä tappiota tuottava hallinto on tässä tärkeässä roolissa ja tässä yhteydessä tarkastella kaikkia niitä palveluja, joissa voidaan digitaalisia keinoja hyödyntää. Ja sitten työpaikat. Näitä työpaikkoja on jo paljon Euroopassa ja on syytä ymmärtää, että tässä todellakin, kun pidetään mielessä suuri nuorisotyöttömyyden ongelma, ja toisaalta sitten muistetaan se, että tämä digitaalitalous saattaa tarjota hyviäkin työpaikkamahdollisuuksia, jos koulutuskysymykset hoidetaan kunnolla. Ja on tärkeää, että koulutusjärjestelmät EU-ssa saadaan sellaisiksi, että digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään. Eli osaaminen, taidot ovat tässä avainasemassa, kun tätä kokonaisuutta tarkastellaan, kun halutaan aikaan saada tehokkaat, terveet ICT-strategiat Euroopassa. Tietysti tarvitaan turvaverkkoja myöskin ja varmuutta, mitä tulee tekijän oikeusmääräyksiin eh, myöskin tulevaisuutta ajatellen. Ja sitten pilvipalvelut tässä yhteydessä myöskin ovat tärkeässä roolissa. Eh, maaliskuun Eurooppa-neuvosto esitti, että komission pitäisi esittää konkreettisia toimia. Ja nyt sitten lokakuussa ensimmäistä kertaa katsomme, miten on eh, digitaalisilla sisämarkkinoilla edetty ja mikä on tilanne sitten telekomsektorilla. Eli olemme todellakin keskittäneet voimavarojamme, e, olemme lähteneet liikkeelle sitä, mitä Euroopan neuvosto komissiolle esitti, eli konkreettiset toimet sen varmistamiseksi, että ICT-strategian olennaiset elementit todellakin saavutettaisiin sopivassa aikataulussa koska niin kuin jo totesin, tämä on erittäin tärkeää, jos halutaan kilpailukykyisyyttä ja kasvua parantaa Euroopassa ja toisaalta parantaa myöskin Euroopan kilpailukykyä maailmanlaajuisesti tarkastellen. Kun tarkastellaan yhdessä päivä hyväksyttyä pakettia, niin kuin jo totesin, se koostuu kolmesta pääosasta tiedonanto, jossa esitetään eh, telekom, eh, yhtenäisten telekommarkkinoiden eh, kokonaisuus ja mainitaan ne seikat, jotka on toteutettava, jotta päästään täyteen telekommarkkinoiden harmonisointiin Euroopassa. Sitten suositukset liittyen kustannuksiin ja syrjimättömyyteen. Tässä lähdetään liikkeelle parhaista käytänteistä ja tällä tavalla halutaan antaa varmuutta ja vakautta esimerkiksi erilaisiin verkkoihin pääsyn liittyen. Ja asetusehdotus sitten, mm, ja tästä tulen vielä kertomaan lähemmin puheenvuorossani tänään. Ja kun asetusta tarkastellaan, mihin ehdotuksella pyritään, ensinnäkin pyritään saada vakaa infrastruktuuripohja, sillä ilman tätä palvelut eivät toteudu. Se on ihan selvä asia esimerkiksi julkishallinnon pilvipalvelut tai terveyshoitopalveluiden osalta tämä ei mahdollista, jos tällaista eh, perustaa ei saada aikaan. Eikä voida ajatella eh, digitaalisia luokkahuoneita, jos näitä perusrakenteita ei saada kuntoon. Eli yhteydet eh, ovat tässä olennainen sana, sillä ilman näitä ei ole mahdollisuus päästä eteenpäin näiden hyvien palveluiden tuottamisessa. Euroopan tilanne on sellainen, että eroja on hyvin paljon eri maiden välillä. Jotkut ovat ihan johtoasemassa maailmanlaajuisestikin tarkastellen, mitä laajakaistan käyttöön tulee, ja sitten jotkut ovat vähän jälkijunassa. Ja tästä on liikkeelle lähdettävä näistä ulottuvuuksista, kun tarkastellaan 500 miljoonan kansalaisen Eurooppaa ja aluetta, niin tämä on mahdollisesti ykkösmarkkina-alue maailmanlaajuisesti tarkastellen. Ja ei nyt välttämättä tässä huomioi kriittistä massaa, mikä sen pitäisi olla, jos halutaan saada hyvä kilpailukykyinen tilanne aika maailmanlaajuisesti, e, mutta tarvitaan siis koko mantereen kattava lähestymistapa, jos halutaan varmistaa se, että täällä todellakin päästään sellaiseen tilanteeseen, että Eurooppa voidaan katsoa, Eurooppa voidaan katsoa olevan eturintamassa. Ja myöskin tietysti kansalaisten tulisi voida hyötyä tästä kaikesta. On selvää, että ei tarkastella asioita pelkästään teollisuuden etujen kannalta, vaan myöskin mitä tästä yhteisestä Connecting Europe-hankkeesta olisi hyötyä kansalaisille. Avoimet palvelut, avoin internet, yhteys verkoston nopea, nopea pääsy kaikkialla Euroopassa mahdollisimman edullisin hinnoin. Se on tavoitteena myöskin. Ehdotuksemme on varsin tasapainoinen. Siinä on kolme pääpilaria ja se on varsin looginen rakenteeltaan. Ei mikään tilkkutäkki esitys, eh, johon on kerätty kaikenlaisia erilaisia ideoita – vaan yhtenäisestä esityksestä on kyse. Ja jos katsoo tätä, jos yksi osa otetaan tästä kokonaisuudesta pois, niin koko hanke ikään kuin murenee. Ja tässä lähdetään liikkeelle siitä, että yritykset, jotka haluavat Euroopassa toimia, tietävät, mitä asetusta tulee soveltaa, mitä oikeudenkäyttöaluetta tällöin sovelletaan, mitkä ovat siis pelisäännöt kulloinkin. Ja toisaalta sitten kun tarkastellaan eh, näitä panost- sitä panostusta, jota yritysten on toteutettava, niin on erittäin tärkeää, että eh, toimitaan eh, var- varmuudella tiedetään, eh, kansalaisetkin tietävät, milloin voidaan näitä kaikkia järjestelyjä käyttää ja mihin hintaan. Ja halutaan myöskin eh, saada varmuus, eh, mitä tulee näiden erilaisten avointen verkkojen käyttöön liittyen, e, ettei esimerkiksi byrokratia aiheuta esteitä. Ja tärkeänä tässä myöskin on pääsy laajakaistan käyttöön ja jos lähdetään mantereen kattavasta lähestymistavasta liikkeelle, niin silloin tietysti virtuaalisesti nämä paikalliset verkostot on kytkettävä toisiinsa. Ja se on yksi tärkeä seikka, varsinkin kun ajatellaan yrityksiä, jotka palvelujaan tarjoavat eri tahoille, esimerkiksi pienille yrityksille, pk-yrityksille tai julkishallinnolle. Ja sitten tämä eh, kuluttajapohja. Eh, on tärkeää, että tämä tuo lisää varmuutta myöskin kuluttajan kannalta katsottuna esimerkiksi mitä tulee eh, sopimussuhteisiin, kaikilla samat ehdot ja internetin, internetin pääsyn yhteydessä näin myöskin. Eli lähdetään liikkeelle mantereen kattavasta lähestymistavasta ei siis käy, että hinnoissa on valtavia heilahteluja alueesta riippuen, kun Euroopan sisäisistä hinnoista puhutaan. Se esimerkiksi käyttää Euroopassa kännykkäänsä. Ne ei saa eh, käyttää sellaista hinnoittelua, jota ei voida perustella. Nyt kerron hieman yksityiskohtaisemmin näistä mainituista kolmesta osa-alueesta. Ensimmäinen pilari siis liittyy yhtenäisen EU-lupamenettelyyn. Miksi sitä tarvitaan? No tilanne on vähän niin kuin passiin liittyen. Jos passi tunnustetaan kaikissa jäsenmaissa, niin on hieman outoa, kun ajatellaan, että tämän päivän yritys Euroopassa tarvitsee 28 erilaista lupaa eu alueella. Luonnollisinta olisi toimia siten, että yhden jäsenmaan myöntämä lupa hyväksytään kaikissa muissa jäsenmaissa. Tietysti tähän on monimutkaisempiakin järjestelmiä. Yksi viranomainen, joka myöntäisi luvat, mutta tämä sitten eh, loisi lisää byrokratiaa, keskittäisi menettelyjä. Siihen emme pyri. Mitä hallinnointiin tulee, niin tässä esityksessä pyritään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen nykyhallintomuotojen pohjalta. Eli pyritään varmistaa se, että kansalliset eh, säätäjät eh, ja paikalliset säätäjät voivat tehdä parempaa mahdollista yhteistyötä. Mitään uutta lisäbyrokratiaa ei haluta tässä luoda. Ei mitään uutta keskitettyä toimintatahoa. Emme pidä sellaista tarpeellisena tässä vaiheessa. Eli tämä yhteinen EU-lupamenettely, yksinkertaista menettelystä on kyse, eli kansallinen taho myöntää luvan ja tämä mahdollistaa sen, että yritys voi toimia kaikkialla EU-ssa, josko yritys siis haluaa. Ei tälle velvoitteita ole, mutta jos yritys haluaa toimia EUn kattavasti, niin se, että sillä on EU-yritysalueen leima, mahdollistaa tämän. Ja sitten kun paikallisia sääntöjä, näitä teknisiä määräyksiä esimerkiksi sovelletaan, jos kyseisellä yrityksellä on suuri markkinasema tietyn maan alueella, niin tällöin yritystä kohdellaan samoin ehdoin eh, samassa tilanteessa. Eli jos voidaan puhua samantyyppisestä tilanteesta jossain muualla, niin tällöin samojen sääntöjen tulee päteä. Ja nyt sitten kansalliset eh, korvausmenettelyt voidaan eh, kumota, jos eh, yrityksellä on tällainen niin sanottu eurooppalainen passi. Jos yritys toimii useammassa jäsenmaassa, niin silloin kun näistä vahingonhakumenettelyistä voidaan toi, ho, asiat voidaan hoitaa siten, että ollaan yhteydessä kansallisiin tahoihin. Ja tästä hyötynä olisi se, että yrityksiä, jotka haluavat eri maissa toimia, kaikkia kohdellaan samoin säännöin. Mutta asetus ei kuitenkaan esitä sitä, että paikalliset verkot tulisi hoitaa eurooppalaisittain. Tällöin lähdetään liikkeelle tämän esittämämme luonnoksen pohjalta paikallisen tason menettelyistä, paikallisista päätöksistä. Mutta jos yritys haluaa Euroopan laajuisesti toimia, niin se saa kuitenkin sen varmuuden, että tällöin sovelletaan samanlaisia sääntöjä kaikkialla. Radion taajuusasia on tärkeä riippumatta siitä, mistä yrityksestä Euroopassa puhutaan. Niin tähän ähm, radiotajuusasiaan vastaanottunut varsin myönteinen. Ja jos näitä taajuuskysymyksiä tarkastelen, niin tähän voi antaa melko selkeän vastauksen. Euroopan osuus on 6 prosenttia. Ja jos Afrikkaan vertaa, niin olemme olemme perässä hieman vähemmän silloin, kun GSM-yhteyksistä puhutaan. Ja tähän on olemassa monta syytä, kun esimerkiksi tarkastellaan tärkeitä päätöksiä, mitä tulee näihin radiotaajuuspolitiikkaohjelmiin, niin katsotaan, mitä tapahtuu silloin, kun 200 megahertsin eh, taajuuksia vuokrataan. Esimerkiksi 4G-verkkoon liittyen, niin vain 17 jäsenmaassa nykyisellään ähm, on tämä verkko, vaikka prosessi edelleen on käynnissä tässä vaiheessa, eikä se varmasti ihan pian päätykään. Ja tämä aiheuttaa eh, eh, langattomassa tilanteessa ongelmia. Ja tästä voidaan lopputuloksena sanoa seuraava. Valmistajamme, eurooppalaiset valmistajat, heillä ei ole omia markkinoita, vaan markkinat löytyvät sitten muualta maailmalta. Ja Wales Eurooppa eh, ei, sillä ei olisi tällaisen varaa. Ja tähän ehdotamme kahdenlaista ratkaisua. Joko, että esitetään jäsenmaiden välistä yhteistyötä silloin, kun rajoituksia avataan kun näistä ilmoitus on tehtävä ja komissio sitten kommentoi. Ja sitten toinen osa liittyy siihen, kuinka käytetään sellaista järjestelmää, joka on nopea, mutta ei vaadi kovinkaan paljon vielä sellainen mikrosel-menettely Euroopassa. Ja lupamenettely, joka on Euroopan kattava. Ja tärkeää on, että ei, menettely on sellainen, että se ei vaadi liikaa byrokratiaa. Virtuaalista pääsystä puhuinkin. Tämä on tärkeää silloin, jos yritys haluaa tarjota yritysmaailmalle palvelujaan esimerkiksi julkishallinnolle kaikkialla Euroopassa. Ja tähän tarvitaan harmonisointia, koska muutoin e, ei voida puhua yhtenäistä menettelyistä ja yritysten on hankala ymmärtää, mitkä ovat pelisäännöt milloinkin kun tarjoaa palveluita esimerkiksi eh, yritykselle, joka toimii eh, eh, eri maissa Euroopassa. Nyt sitten kertoisin hieman tästä asiasta kuluttajan kannalta katsottuna. Tällöin olennaista on lähteä liikkeelle peruselementistä tämän Connecting osalta. Eli tarvitaan harmonisoidut sopimusehdot ja tämä tarjoaa käyttäjävarmuutta kuluttajalle. Kuluttaja tietää, mitkä oikeudet heillä on silloin, kun vaikka operaattoria haluaa vaihtaa, kuinka kauan siihen menee aikaan, mitkä ovat avoimuusoikeudet, kun laskutuksesta puhutaan ja mitkä ovat käytänteet operaattorin suhteen silloin, kun omista luonnoksista puhutaan. Eli tällainen yhteinen lasku, eh, se on tässä eh, uutuutena, kun näinkin laajasta alueesta puhutaan. Ja tällöin lähdetään liikkeelle kuluttajan oikeuksista eh, laskujen suhteen, kun tällaista sähköisestä viestinnästä puhutaan. Kuluttajaosioon liittyy myöskin mahdollisuus puhua perusoikeuksista verkkoon pääsyn osalta. Tästä aiheesta tietysti on varsin laajasti keskustelua käyty. Ja tässä yhteydessä painottaisin erityisesti sitä, että on nyt päädytty sellaisen ratkaisumalliin, että ei valittaisi byrokraattista säätelevää menettelyä, vaan päätettiin tehdä lainsäädäntöehdotus, tällainen avoin järjestely Ja komissio uskoo, että se on oikein hyvin saanut aikaan tasapainoisen ratkaisun. Tietysti tässä vaiheessa puhutaan vasta ehdotuksesta ja sitten demokraattiset päättäjät päättävät siitä, onko tämä riittävän hyvä, mutta tässä on kuitenkin toimittu avoimesti kaikkia osapuolia ajatellen. Suosituksiahan verkon neutraaliuteen liittyen voimme esittää. Ja oikeudessa tarkastellen katsoisimme, että tällä tavalla olisi saattanut syntyä esteitä tai epäselvää tilannetta verkkoneutraaliuden osalta. Ja siksi päätimme toimia mahdollisimman avoimesti, eli peruslainsäädännöstä lähdettiin liikkeelle ja katson, että tässä on edetty hyvin. Kun esimerkiksi verrataan eh, tilannetta Yhdysvaltoihin, niin verkon neutraalius eh, asiassa olemme pidemmällä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa voidaan eh, mobiilikäyttäjiltä estää videoiden lataaminen. Meidän tilanteessamme tämä ei ole mahdollista. Eli siis avoin internet, se on avattuna, sitä ei voi sulkea, blokata. Tästä lähdetään liikkeelle ja pyritään purkamaan eh, syrjimättömällä tavalla mahdolliset ruuhkatilanteet. Eli tässä muutama mm, tärkeä aspekti. Tietysti teknisiä yksityiskohtia vielä on, niitä hiotaan ja niihin voidaan palata lähemmin, jos pidätte tarpeellisena eh, että tapaamme täällä vielä uudelleen. Ja mahdollisesti jokin muukin valiokunta haluaa kanssamme näistä asioista keskustella. Vielä verkkovierailusta, jos sallitte yksi sananen. Tähän eh, liittyy seuraava perusehdotus ensi askel olisi, että ei enää lisäkustannuksia verkkoveroihin liittyen vastaanotoista puhuttaessa. Ensi koska nykyään nämä vätöhinnat eh, ovat sellaiset, että eh, vastaanotetusta puheluista ei ole järkevää tällaista hintaa vaatia. Ja sitten näitä eh, ehtoja hieman muutettaisiin on selvää, että eh, verkkovierailut ovat osa eh, tätä telekom-yhteisöä. Eh, Totta kai syntyy ulkoisia kustannuksia, jos toimii toisen verkon alueella, mutta kun tarkastellaan EU-laajaa e verkostoa ja voitaisiin sisäistää hintoja, niin silloin verkkovierailu ei enää olisi perusteltua. Eli tällaisia yhtiöiden liittoumia olisi ajateltu eli erilaiset yhteydet yhtiöiden välillä, jotta nämä ulkoiset kustannukset voidaan eh, siirtää sisäisiksi siirtokustannuksiksi. Eli muutaman vuoden kuluttua tästä päivästä uskomme, että voidaan eh, verkkovierailut kokonaan poistaa, kun puhutaan EU-kansalaisista. Buona notizia. No, hyviä uutisia tässä kuultiin. Ja kiitos, tohtori Viola, alustuksestanne. Nyt avaan keskustelun. Tiedätte, että eh, tätä asiaa tarkastellaan vielä uudelleen. Esimerkiksi vaikutusarviointianalyysi tullaan esittämään ja kuulemistilaisuuden valiokuntamme järjestää todennäköisesti 5. päivä 11. tästä aiheesta. Eli tähän aiheeseen vielä palataan ihan lähitulevaisuudessa. koordinaattoreiden kokouksessa. Ehkä tänään päätetään esittelijäasia eh, tämä näin taustaksi, mutta antaisin nyt eh, eri ryhmien koordinaattoreille puheenvuorot ja sitten muiden puheenvuorot. E Tässä siis eh, nimet, jotka jo minulla on, mutta pyydän teiltä mahdollisimman lyhyitä puheenvuoroja koska vieraamme joutuu täältä eh, jonkin hetken kuluttua lähtemään, että pitäkää tämä mielessänne. Pas de problème, je pense que tout le monde peut okay. Presidenta, tendremos que hacer todos un esfuerzo. Bueno, meidän pitää kaikkien toimia tiivisti, koska tässä on vielä monia asioita jäljellä. Tämä on todellakin tärkeä asia. Haluaisin kiittää komissiota, joka noin nopeasti vastasi. Kutsuumme järjestää tämän esittely. En nyt keskity sisältöön, vaan keskityn menettelytapakysymyksiin. Puhun siitä, kuinka äärimmäisen tärkeää tärkeää näiden kaikkien asioiden merkitys on, että voidaan tavallaan yhdistää Eurooppa tämä kasvuun, kilpailukykyyn, miten olemme tässä muuhun maailmaan ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Mm, minusta nyt tässä täytyisi käyttää hyväkseen tätä kokousta komission kanssa, koska edessämme on ha- tärkeä haaste ja tähän tarvitaan selkeyttä, tarvitaan sitoumusta asiaan. On selvää ja näin on jo sanottu. Minä itsekin, muut kollegat ovat näin todenneet muissakin yhteyksissä. Eilen esimerkiksi oli todella mielenkiintoinen keskustelu sen Kruusin kanssa. On vahinko, että tämä kaikki tulee näin myöhään, koska tämä paketti on todella tärkeä ja tulee todellakin varsin myöhäisessä vaiheessa, kun ajatellaan aikaa, jota meillä on käsitellä vastuullisesti asiaa ja määritellä parlamentin kanta ja lisäksi toimia niin, otetaan huomioon kaikki eri elementit, jotta voidaan keskustella punnitulla, harkitsevalla tavalla. Haluaisin vielä kertoa hiukan omasta kannastani, niin minä tiedän kyllä, että Olen saanut tukeakin tälle. Ensinnä haluaisin tukea sitä, mitä Roberto Viola sanoi. Tämä on siis paketti, kokonaisuus. Ja parlamentilla tällä valiokunnalla on velvollisuutena ottaa kantaa pakettiin ja minusta huolimatta siitä, että joskus tämä ei tunnu liittyvän jonkin muihin niin tähän liittyy kuitenkin tiettyä logiikkaa, jota pitää käsitellä yhteydessään. Yes. En puhu teknisesti, vaan tästä, jos siitä puuttuisi poliittista merkitystä, ja sisältöä. Emme halua mitään ostoslistaa tässä laatia, ottaa sieltä sieltä sun täältä ja yrittää sitten mennä tätä kautta eteenpäin. Pitää olla tietoinen siitä, mitä mahdollisuuksia tai rajoituksia meillä on. Meidän pitäisi saada aikaan tällainen kanta täysistunnossa. Me emme voi neuvotella tästä oikeastaan neuvoston kanssa, mutta meidän pitää saada kuitenkin kanta aikaan täysistuntoon ehkä maaliskuussa. Jos me toimimme todella tehokkaasti, kaikki varmaan uskon, että me voimme tässä onnistua ja saada aikaan jotakin toimivaa, jos toimimme tässä sitoumuksen hengessä, mitä tämä edellyttää. Tämä on selkeä haaste, vaikea kysymys. Tähän pitää pystyä vastaamaan komission ehdotukseen. Uskon, että parlamentti tällä kaudella, tällä kokoonpanolla, nimittäin viiden vuoden jälkeen, kun on keskusteltu täälläkin näistä asioista, niin nyt meidän pitää voida reagoida ja myös näiden keskustelujen yhdessä tulemme käymään valiokunnassa, niin sitten tulemme näkemään, mitkä asiat meistä ovat kaikkein tärkeimpiä, mitä pitää eniten korostaa, mitkä ovat vähemmän merkittäviä. Siis tarvitaan synteesi, johtopäätökset, tähän haasteeseen pitää mielestäni tarttua. Uskon, että tässä voidaan toimia hyvin, mitä tulee aikatauluun ja sisältöön. Ei kannata tässä toimia huon, huolimattomalla tavalla. Ja pitää käsitellä asiaa pakettina. En tiedä, uskoako neuvosto ja jäsenvaltiot uskovat, että voidaan toimia hajanaisella tavalla, se on, se on oma ongelmansa, mutta parlamentin kannan minun mielestäni pitäisi olla yhtenäinen. Tämä aihe on minusta todella tavallaan avainkysymys. E la parola a Teresa Madurell pregando. Ja sitten Teresa Madurell mutta huomioikaa aika, meillä on tiukka aikataulu. Kiitoksia puheenjohtaja, yritän puhua lyhyesti. Tietysti minun ryhmäni jakaa analyysin, jonka komissio on tehnyt sektorista. Eihän toisin voisi ollakaan. Viestintäsektorilla on puutteita, jotka vaikuttavat kilpailukykyyn tällä alalla ja valitettavasti vaikuttavat varsin kielteisesti kuluttajiin Euroopassa, mitä tulee hintoihin, palveluiden saantiin, laadukkaiden palveluiden saantiin, ihan niin kuin tässä jo hyvin herra Viola selitti, jota haluankin kiittää jo etukäteen Tämän takia on selvää, että tarvitaan yhtenäiset televiestintämarkkinat. Se on ratkaisevan tärkeää ja tästä varmasti ollaan kaikki samaa mieltä kuitenkin. Sekin on totta, että tämä tässä on samaa mieltä Rovede Castillon kanssa. Tämä aikataulu on todella tiukka paketin laajuus kuitenkin panee ajattelemaan, että on varsin vaikea saavuttaa kunnianhimoista sopimusta tämän vaalikauden loppuun mennessä ja uskon, että jotkut toimenpiteet tulevat varsin myöhään tai sitten aikaa, se riippuu siitä, mistä asiaa katsoo. Ja pelkäämme, että eteen tulee esteitä, kuten aikaisempien aloitteiden yhteydessäkin on käynyt. Esimerkiksi herra Viola mainitsi verkkovierailut. tämän varsin vasta hiljattain verkkovierailukysymystä tarkistettiin. Haluaisin muistuttaa, että meidän ryhmämme oli ainoa, joka puolusti Roomin kolmosta. En Ehkä joidenkin ryhmien kanta voi jopa muuttua. Sama koski radiotaajuuksia ja komission harmonisaatioehdotuksia. Niin ne saattavat saada tiukkaa vastustusta osakseen, varsinkin neuvostossa. Tämä, nämä taajuuskysymykset ovat kansallista toimivaltuutta sitten esimerkkinä vaikka ristiriitaisuudet, joita saattaa syntyä, vaikeuksia, joita saattaa syntyä hyvän sopimuksen eteen. Kuitenkin jotkut toimen toimenpiteet ovat varsin hyviä potentiaalisesti kuluttajille ja sektorille, niin kuin tässä hyvin selitettiin verkkovierailut, harmonisaatio, taajuuksien jako on selvä, että yhtenäinen luvananto tulisi varmasti vähentämään hallinnollisia kustannuksia ja varmistaisi avoimemman pääsyn kansallisille markkinoille. Myös tärkeää on internetin neutraalius, avoimen, avoin neut, internet on tärkeää. Tämä ei palvele pelkästään pal- mm, kuluttajia, vaan se on innovaation ja palvelusektorin kanssa ratkaiseva tärkeää. On varmaa, että minun ryhmäni tulee tätä tukemaan mukaan, jos pyritään paremman suojelemaan, suojelemaan kuluttajia. Mutta lopuksi vielä puheenjohtaja sanoisin, että minun ryhmäni no, puhua liikaa, koska asia on kuitenkin niin paljon, mutta haluaisin vain vielä todeta, että minun, meidän ryhmämme tutkii yksityiskohtaisesti tätä ehdotusta, niin kuin puheenjohtaja sanoi, esittää tulee pian nimittämään, ja sitten voin, voin kyllä taata teille, että meidän ryhmämme haluaa saada aikaan mahdollisimman hyvän sopimuksen Euroopan kuluttajille, ja jotta televiestintä ala tulee Euroopassa todella kilpailukykyiseksi ja pystyy vapauttamaan potentiaaliaan ja vaikuttamaan myönteisesti talouteen. Kiitos. Kiitokset eh, koordinaattoreille ja nyt käydään sitä keskustelua. Thank you very much. Um, I, um... Kiitos. Minusta on hyvä, että meillä on mahdollisuus keskustella ei ainoastaan tästä puitteistosta ja ehdotuksesta, vaan myös haasteesta sinällään. YK on laajakaista komitea julkaisi raporttinsa tässä juuri hiljattain ja sanoi, että tämä on kaikkein nopeiten kasvava ala koko historiassa. Ja tämä merkitsee historiallista muutosta, ei ainoastaan sähköistä viestinnästä sinällään. Ja minusta tämä on meidän valiokunnassamme ollut myös oikea lähtökohta, ei ainoastaan telekom-sektori, vaan ylipäätään koko yhteiskunta. Joten tältä osin meidän täytyy huomioida myös nämä ongelmat, jotka on mainittu luonnollisesti, mutta myös kaikki ne mahdollisuudet, joita meillä oli. Eurooppa oli aikoinaan johtava, mitä tuli internettiin ja telekom-viestintään ja esimerkiksi Nokia, joka juuri, jonka GSM-osio myytiin Microsoftille muutama viikko sitten, on menettänyt arvoaan vuoden 2000 lähtien – 30 miljardilla, 130 miljardia euroa. Ja samanaikaisesti Apple on kasvattanut arvoaan 350 miljardilla. Tämä on esimerkki siitä, miten tasapaino vaihtuu. Ja meidän näkökannastamme meidän täytyisi varmistaa, ei ainoastaan se, että huolehdimme sitä, että meillä on paras mahdollinen kapasiteetti ja paras ympäristö teollisuudelle, vaan myös, että me saamme aikaiseksi sisämarkkinat. Ja komission esittelymateriaalissa keskusteluverkko vierailusta. Siinä kuva on matkailijasta, joka makaa tuolla ilmapatjalla ja meressä, mutta ei tämä ole oikea kuva, koska meidän täytyy saada tämä paljon laajemmaksi. Ei tässä ole kysymys vain matkailusta, vaan tässä on kysymys siitä, miten Euroopan teollisuus sinällään jo on johtavassa asemassa ja tämä on tärkeä lähestymistapa siinä. Ja meidän täytyy varmistaa, että olemassa olevasta lainsäädännöstä lähtien ja ottaen huomioon ne muutokset, me voimme siihen tehdä, että me saamme aikaan yhtenäiset telekommarkkinat. on tiettyjä ongelmia tässä, että komissio tekee ehdotuksensa näin myöhään, koska tämä merkitsee meille sitä, että meidän täytyy keskittyä kaikkein tärkeimpiin strategisiin muutoksiin, joita voimme saada mahdollisimman nopeasti aikaan ja olla hyvin määrätietoisia ja pragmaattisia, koska jos me emme kykene muuttumaan, maailma muuttuu 30 prosentilla keskimäärin. Joten meidän täytyy tässä nyt tsempata ja tehdä nämä uudistukset ja eikä ainoastaan huomioida ongelmia, vaan myös mahdollisuudet. Grazie. E, la parola ora alla collega Trotman, prego. Edustaja Trautman. Trotman. Kiitoksia Patricia. Kuuntelin tarkkaan johdantoa, jonka herra Viola esitti. Tässä ei siis ole kyse ehdotuksesta, jossa on erinäisiä kohteja, vaan kyse on paketista. Huomasin, että hän ei halunnut ottaa mukaan tällaista lähestymistapaakaan. Olen samaa mieltä siitä, että pitää etsiä tietynlaista johdonmukaisuutta, mutta ei riitä sitä, että toteaa, että tämä ei ole hänestä paloista ko- koottu vaan pitää miettiä, miten se on kohtuullista. Niin ensimmäinen kysymys. Tässä on kaksi logiikkaa tavallaan, jotka ovat hiukan ristiriidassa keskenään. Sääntely, jossa säännellään tämmöistä pakettia, se on kilpailu ja kysymys. Ja sitten taas komissio pyrkii vahvistamaan vakautta markkinoita, nämä kaksi eri logiikkaa. Ja herra Vilson sanoi tämän välivaihe, ja me, minä taas sanoisin, että meillä ei ole tällä hetkellä keinoja arvioida sitä, onko tämä väli, että etäpä jotakin myönteistä, rakentavaa vai heikentääkö tämä vain näin kriittisenä aikana, ajatellen tätä sektoria? Kuuntelin teitä, kun te sanoitte, tästä, puhutte tästä passista, kyse ei ole yhtäläisestä sääntelystä, vaan samankaltaisesta sääntelystä, kun on kyse siitä, että määritellään ne olosuhteet, joissa sovelletaan komission veto-oikeutta, niin samantyyppinen on varsin epämääräinen käsite. Minä haluaisin tietää, miten komissio aikoo puuttua noudattaen silti toisellisuusperiaatetta, koska hän on olennainen periaate ja kohta, koska mä totesin teidän puheenvuorostanne, herra Viola, että te olette kyllä myöntänyt, että teidän Tähän liittyy ongelma, mitä tulee toisellisuusperiaatteen noudattamiseen, kun te sanoitte, että paikallisverkkoja ei pidä säännellä Euroopan tasolta käsin. Tässä on jo yksi sellainen uusi kohta, jonka todella panin merkille, joten ongelmana tämä vaikeuttaa ymmärrystä. Me luimme tämän Berekin arvioinnin lähdetysmustamaan johdonmukaisuus ja sääntelyn johdonmukaisuus on hiukan kyseenalaista. Sitten teollisuuspolitiikkaa. Olisin toivonut, että komissio sitten, kun on äänestetty televisiointipaketista, jos, niin olisi laatinut tämmöistä kunnosta teollisuuspolitiikkaa. Ja tästä on jo aika, kun tämä paketti hyväksyttiin. Minä olen huomannut, että komissio hyväksyy, että Vodafone ja saksalainen yritys ovat lähentyä toisissa. Onko toisakin toim- syitä, miksi komissio ei pyri paremmin lähentämään yritty kilpailukokoisia yrityksiä, ei vain Euroopan tasolla, vaan myös kansainvälisiä ajatellen. Tässä on yksi tärkeä kohta jota olemme pohtineet, ja herra Hökmar tähän viittasikin. Tässä menetetään arvoa ja äh, kapasiteettia näiden yritysten kohdalla, jotka toimivat kuitenkin Euroopan alueella. En ole nähnyt mitään selkeää ehdotusta, jolla pyrittäisiin käyttämään äh, mm, valokuitukaapeleita täällä Euroopassa on olennainen kohta kuitenkin, jos me tässä on kyse tavallaan oikeudenmukaisesta kansalaisten parissa ei riitä, että sopimusjärjestöt parantuvat, vaan ihmisten täytyy voida saada äh, yhteys laaja, nopean laajakasta yhteyteen kuitukaapelin kautta. Ja odotan, että komissio näyttää, että se todellakin pystyy ehdottamaan todellista suunnitelmaa. Ja mitä tulee alueisiin ja eri maihin, niin kun nähdään, miten suuria eroja on pohjoisen, etelän, idän, lännen välillä, niin yhteenliittyvyys tulee liittymään Kilpailukykyyn ja houkuttelevuuteen on olennaisesti tärkeä kysymys, poliittisesti tärkeä kysymys. Se ei ole mitenkään sekundäärinen kysymys, vaan se todella liittyy suoraan eurooppalaisiin toimivaltuuksiin. Ja kun puhutaan strategisesta merkityksestä terästeollisuudesta, niin yhtä lailla tässäkin asiassa pitäisi olla strateginen visio, mitä tulee kuitukaapelin käyttöönottoon. Ei pidä etsiä rahoitus ei riitä, etsitään rahoitusta kohesiorahastosta, koska mielestäni meidän pitää käyttää muita keinoja. Ja nyt en oikein näe, mitä nämä muut olisivat. Sitten vielä tästä passista. Mm. Minä pelkään herra Violot ja haluaisin täältä tähän vastauksen. Tämä passi voi olla mielenkiintoinenkin ehdotus, en sitä vastusta, mutta sitten tässä se tulee suosimaan kaikkein voimakkaimpia ja rikkaimpia, eivätkä yrityksiä eikä suinkaan keskikokoisia yrityksiä kuitenkin tarvitsevat hiukan tukea. Ja sitten viittasitte näihin pilvipalveluihin, sanoitte, että pilvipalvelut ovat olennaisessa roolissa, jotta voidaan kehittää digitaalistrategiaa Tehän tiedätte, että tämä on aihe, joka ei ole helposti keskusteltavissa kumppaneidemme kanssa, erityisesti kun neuvotellaan USAn kanssa kumppanuus äh, USA vaatii, että se voi varastoida eurooppalaisia tietoja, koska arvo Euroopassa liittyy näihin yhteyksiin ja tietoihin. Mutta tässä asiassa olen sitä mieltä, ja lopetan ihan kohta puheenjohtaja, että taloudellinen analyysi, jonka komissio on tehnyt, se on puutteellinen monissakin kohdin. Teollinen arvo, osakkeiden arvo, tietojen arvo ja arvo, joka liittyy näihin yhteenliittymiin. Kiitos. Pyydän vuoroja tässä on sitten mm, kiirettä seuraavankin asian kohdalta. Eli pyydän lyhyitä puheenvuoroja on muistettava, että tähän asiaan vielä palataan. Tässä seuraavat puhujat ja lyhyitä puheenvuoroja, jotta päästään asioissa eteenpäin. Herzog, olkaa hyvä. Thank you, thank you, chairman. Kiitos äh, puheenjohtaja. Olen äh, iloinen siitä, että olen tässä kuulemisessa läsnä, mutta haluaisin kertoa teille, että olisin halunnut olla täällä jo vuosi sitten kuulemassa komissiota kun se esittelee tämän asian. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, me olemme aivan liian myöhässä. Meidän tämän valiokunnan valtuuskuntamme tuli juuri Koreasta, jossa on jo G5-verkko, eli me olemme todellakin myöhässä. Me olemme myöhässä. Eurooppalaiset haluavat olla yhteydessä PK-yritykset, kansalaiset, kaikki haluavat olla keskenään yhteydessä. Sen vuoksi me olemme myöhässä. Ja me olemme myös myöhässä, mitä tulee lainsäädäntöön. Emmehän ei ole edes hyväksyttävä, että emme kykene viemään pää- työtämme päätöksiä ensimmäisessä käsittelyssä. Minä olen vastuussa toisesta vastaavasta asiasta. Jos minä haluan, että sitä puhutaan helmikuun ö, täysistunnossa, niin silloin minun olisi täytynyt saada mietintöni valmiiksi 3. syyskuuta mennessä, että se saadaan käännettyä ja niin edelleen. Eli olemme jo myöhässä. Vaikkakin tämä parlamentti työskentelee todella kovaa, niin saattaa olla, että kun on muutama minuutin myöhässä, niin työtä ei voi hoitaa. Me parlamentaarikkoina emme ole valmiita kantamaan vastuuta tästä myöhästymisestä. Se on epäreilua ja siitä täytyy olla hyvin selvää. Sisällöstä kollegat ovat jo sanoneet kaiken, mutta kun olen tämän toisen asian esittelijä, haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että ei meillä ole ongelmia vain rajat ylittävästi. Meillä on ongelmia myös sisäisesti. 30 prosenttia Euroopan kansalaisista asuu maaseudulla, eivätkä he, heillä ei ole yhteyksiä. Digitaalinen kuilu kasvaa päivittäin. Tämä on uusi syrjinnän muoto. Ja tämä parlamentti puhuu myös maaseudun ihmisten puolesta, joten sen vuoksi kehotamme komissiota tekemään kaikkeensa, että, että tämä, näitä paketteja hoidetaan nopeasti, koska muuten me jäämme jälkijunaan. Grazie. La parola collega Rubi. Rubi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on varmasti teollisuuden tulevaisuutta ja Euroopan kilpailukykyisyyttä ajatellen tärkein asia ja outoa, että tässä edetään näin hitaasti. Esimerkiksi tämä verkkoasia, jos itse yritän vaikkapa mennä Facebookiin tai Googlen kautta tehdä jotain eh, puhelin kautta, eh, yhdessäkin kapitista maksan kotona eh, kolme euroa, mutta missään muualla ulkomailla en kuitenkaan näin toimi, koska hinta olisi 540 Eli kolme euroa kotimaassa, sitten kun olen EUn sisällä jossain muualla, niin hinta onkin 40 euroa. Sitten kun menen EUn ulkopuolelle, niin hinta voi nousta 14 000 euron yhdestä gigabaitista, se siis on kyse. Ja kysyisinkin, miten tämä on mahdollista, jos halutaan toimivasta markkinataloudesta puhua. 540 hinta ö, eh, omien kotimaan rajojen ulkopuolella. Tämä on skandaalinomainen tilanne, enkä todellakaan voi ymmärtää, miksi komissio ei aseta suurempia paineita tämän asian eteen, jotta kansalaiset voivat todellakin liikkua vapaasti ilman, että tämä taakka on harteilla ja tällaista hyväksikäyttää silloin tapahtuu tämän telekomillekin viesti, kun ajatellaan näitä uusia markkinoille pyrkiviä markkinoita, mm, markkinoitulijoita, niin eh, niiden on varsin hankala saada minkäänlaista jalansijaa muilla markkina-alueilla, koska ei muuta kuin tässä vain esitetään esteitä toiminnalle ihan uskomattomalla tavalla. Tulevaisuuden markkinoille kapulota rattaisiin vain koko ajan. Ja nyt todellakin uskoisin, että Euroopan parlamentissa ainakin työt eri ryhmissä hoidetaan hyvin, mutta sitten taas nämä kansalliset intressit, ne tulevat taas kuvaan mukaan. Tässä todetaan esimerkiksi, että liian nopeasti ja niin edelleen. On muistettava, että internet kasvaa koko ajan ja sen mahdollistamaa viestintää tarvitsemme koko ajan. Ja vielä ennen vaaleja tarvitaan tästä nyt kyllä parlamentilta kanta. Kiitokset Saitte jopa uploadit. Sitten Lambert, olkaa hyvä. Well, I share, dear friends, the... Uh... Hyvät ystävät, olen samaa mieltä tästä vihasta, jota puolto esiin. Mutta mitä sitten tämä verkkovierailu kolme lainsäädäntö? Ei Sitten ollut kovinkaan kauaa sitten, kun meillä oli mahdollisuus lakkauttaa koko verkkovierailu roaming – Teresa, et ollut yksin. Muistuttaisin sinua, että vihreät olivat samoilla linjoilla. Me olisimme voineet löytää enemmistön ja sanoa, että poistetaan koko verkkovierailu. Olisimme voineet lisätä sen komission ehdotukseen, mutta ei ollut enemmistöä tekemään sitä. Olen iloinen, että nyt meillä näyttää olevan tälle enemmistö. Mutta me, tämä oli menetetty mahdollisuus. Ja viittaisin tässä esimerkiksi, mitä me olemme tehneet Ekonissa. Me olemme lisänneet asioita komission ehdotukseen liittyen avoimuuteen, rahoitusasetukseen ja niin edelleen. Aina välillä komissio auttoi meitä voittamaan. Ja Nelly Cruz ei ollut nyt meidän puolellemme silloin, kun me häntä tarvitsimme. Nyt hän on vain muuttanut mieltään ja olen sitä iloinen. Toivon, että me voimme tehdä tästä todellisuutta, mutta rehellisesti sanoen, kun katsomme tässä Äh, kalenteria, niin uskon, että on erittäin vaikea viedä tätä päätökseen ennen äh, istuntokauden päättymistä. Äh, kiitos ja varsinkin lyhyestä puheenvuorosta. Kiitos siitä vielä. Ja Odi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pari huomiota. Ensinnäkin palveluiden saatavuudesta. Kollegat tätä jo kommentoivatkin. Eli että heitä askarruttaa se, ovatko kansalaiset kaikki samassa asemassa. Katsoisin, että tähän seikkaan ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Itse edustan maaseutualuetta ja voin todeta, että maaseutualueella ehkä ei vielä ajatella, että heitä huonosti kohdellaan, mutta tähän ehkä mennään ja näin ollen tähän kysymykseen tulee puuttua. On erittäin tärkeää, että kaikki kansalaiset huomioidaan samalla tavalla ja näin ei vielä tässä vaiheessa ole. Ei, ei voida puhua yhtäläisestä tasa-arvoisesta kansalaisten kohtelusta. vaalien jälkeen toivottavasti ö, tarkastuslauseke mahdollistuu. Ö, te viittasitte rahoitukseen, ö, mutta on muistettava, että tällainen tarkastusmahdollisuus vielä on olemassa. Ja on tärkeää, että tähän kysymykseen puututaan ja nimenomaan kansalaisen tasavertaisesta asemasta puhutaan riittävästi. Energiaverkot. Tietysti on katsottava, miten voidaan hoitaa nämä asiat silloin, kun eh, televiestintäsektorista puhutaan. Esimerkiksi verotuksellisia keinoja voidaan hyödyntää varojen keräämiseksi, jotta saataisiin aikaan todellinen eurooppalainen verkosto. Ja sitten kysyisin, miten suhtaudutaan ulkomaisiin toimittajiin? Onkohan tämä asetus nyt sellainen, että se eh, luo perustan, sellaisen perustan, että siinä vastavuoroisuudesta lähdetään liikkeelle. Eli tässä siis lähdetään liikkeelle eurooppalaisista toimijoista, mutta esimerkiksi Googlen kaltainen yritys, silloin jos ajatellaan, että sillä on toimipiste esimerkiksi Itävallassa, voidaanko katsoa, että sillekin voidaan tällainen passi myöntää ja se voi eh, rajat ylittävästi sitten toimia EU-ssa. Eli miten tämä vastavuoroisuus tässä käytännössä tulee toteutumaan? Eli voivatko sitten omat yrityksemme myöskin vastaavalla tavalla toimia EUn rajojen ulkopuolella? Eli ainakaan nykyehdotuksessa tämä vastavuoroisuuden periaate ei löytynyt, mutta kysyn komissiolta, eh, mitä mieltä se asiasta on. Tärkeää olisi tästä kysymyksestä ryhmissä vielä keskustella. Kiitos. Chichester ja Lieber sitten seuraavana vielä. Olkaa hyvä. Madam Chairman. Um, kiitos äh, puheenjohtaja. Miksi komissio ei tehnyt äh, kuulemista tästä ehdotuksesta? Lainsäädäntö äh, on tässä tehty vain liian nopeasti tuosta vasemmalla kädellä huitaisten. Nibler, eh, prego. Angela. vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also auch ich möchte Kiitos. Voin yhtyä käytettyihin puheenvuoroihin. Ehdotus on tullut aivan liian myöhään. Ja yhden asian haluaisin tässä vielä esiin tuoda. Kun kauden lopulla tällainen ehdotus esitetään, niin kyllä on tärkeää, että silloin esitetään hyvin vahva poliittinen viesti ja että komissio todellakin eh, vahvasti esittää tätä asiaa. Haluan kiittää komission edustajaa siitä, että hän tänään on täällä paikalla, mutta en tiedä miksei komission jäsen itse paikalle päässyt, kun näinkin tärkeästä aiheesta on kyse. Ja nyt juuri muutama kuukausi ennen kauden päättymistä tämä asia esiin nostetaan. Jos nyt näin tehdään, niin olisi ollut hyvä, että komissaari itse olisi päässyt paikalle asiasta kertomaan. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Neuvoston edustaja, teillekin sama pyyntö, että puhutte mahdollisimman lyhyesti. Ja sen jälkeen sitten annetaan eh, tohtori Violalle mahdollisuus lyhyen vastaukseen. Tähän aiheeseenhan vielä tullaan palaamaan uudelleen. Mutta tärkeää on kuitenkin tässä vaiheessakin tarjota mahdollisuus vastata esitettyihin kysymyksiin. Mutta nyt neuvoston edustaja, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairman. And... Kiitoksia puheenjohtaja huomenta kaikille. Haluaisin myös kiittää herra Viola hänen esityksestään. I'd like to thank Mr. Viola for his presentation. Uh... Kiittäisin siis herra Violaa esityksestä EUn puheenjohtajavaltion puolesta. Kuulimme tämän esityksen jo neuvoston Koreperin työryhmässä viime viikolla neuvosto oli saanut hyvinkin tietoa kaikista erityispiirteistä ja monimutkaisista kysymyksistä, jotka tähän pakettiin liittyvät, ja voinkin olla samaa mieltä niiden parlamentin jäsenten kanssa, jotka tänään puhuivat, sikäli että menee tietty aika ennen kuin nämä keskustelut oikein lähtevät liikkeelle, ja alku, alun perin jäsenvaltioiden näkemykset osoittivat, että tarvitaan aikaa myös siihen, että asiassa voidaan edetä ja edistyä ja uskomme, että aikataulu tässä on todella ratkaisevassa roolissa. Tietenkin yritämme edistyä asiassa kuitenkin omaan tahtiimme ja meidän täytyy ottaa huomioon kaikki nämä tärkeät kysymykset asianmukaisella tavalla. Me kaikki tiedämme, että tuleva Eurooppa-neuvoston kokous lokakuussa tulee käymään keskustelua tästäkin kohdasta. Ja me toivomme, että valtioiden päämiehet antavat panoksensa tähän keskusteluun ja antavat ohjeistusta sen suhteen, missä tahdissa oikein pitäisi edetä. Uskon, että tässä alkuvaiheessa ei ehkä ole mahdollista kommentoida enempää tai ennakoida mitään mahdollista lopputulosta tai mitä odotettavissa on tulevina kuukausina. Nyt ehkä mielestäni parasta on analysoida tilannetta ja miettiä, miten voidaan edetä ja, ja miettiä, milloin sitten asemukasta kantavat valmiina. Kiitoksia. Kiitos. Varmasti yhdessä asian kehitystä seuraamme. Ennen kuin tohtori Viola saa mahdollisuuden vastata, kommentoisin hieman itsekin asiaa ja tämä liittyy eh, Niblenkin puheenvuoron. Kuten muistatte, Strasbourgissa eh, epävirallisesti esittelitte tämän monimutkaisen aiheen. Ja tännekin varmasti vielä tulette uudelleen, mutta tänään me kutsuimme tohtori Violan tänne paikalle ihan siksikin, että eh, henkilökohtaisestikin eh, pidän tärkeänä sitä, että on tärkeää eh, kuulla teknisiäkin argumentteja poliittisten lisäksi, mutta varmasti poliittisilla foorumeilla voidaan vielä asiaa tarkastella ja komissaarikin saadaan sitten mukaan. Ja nyt teille Hyvä. Alusta jäi 6-7 minuuttia vielä aikaa esittää vastauksia kysymyksiin. Ja kuulemistilaisuudessa tai vielä ennenkin sitä koordinaattoreiden yhteydessä voitte valmistella näitä kysymyksiä. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä ja on hyvä huolella valmistautua, jotta sitten saadaan aikaan hyödyllinen keskustelu. Madam Chair also Thanks. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin tilaisuudesta saada vastata kysymyksiin. Panin kaiken merkille hyvin ja haluaisin todella antaa yksityiskohtaisia vastauksia teille. Suotte anteeksi, jos nyt annan tällaisen yleisen vastauksen vain, mutta kiitän kuitenkin, että siellä sanoitte, että varapuheenjohtaja Kruus voi tulla tai haluan sanoa, että hän voi tulla paikalle, kun te haluatte. Minä tänään tein tämän, annoin tällaisen teknisen esityksen. Kiittäisin myös koordinaattoreita lämpimistä sanoista. Tietysti ajoitus ei riipu komissiosta. Tämä kuuluu täysin muille tahoille. Mutta komissio kuitenkin antaa kaiken mahdollisen tuen, kaiken tarvittavan tiedon, ovat nämä pyynnöt sitten reaaliaikaisia, jotta järjestettäisiin teknisiä kokouksia niin edelleen. Me tulemme tekemään kaikki, jotta tämä onnistuu. On selvää, että jos olisi enemmän aikaa silloin, oltaisiin paremmassa tilanteessa. No, näinhän se on, mutta haluaisin kuitenkin korostaa, mitä jotkut parlamentin jäsenet sanoivat. Tämä erityinen sektori muuttuu valon nopeudella. Vuosi sitten käyty keskustelu oli ihan oma keskustelussa, kun viime vuonna keskusteltiin esimerkiksi siitä, että Jokaisen täytyy voida käyttää erilaisia laitteita kaikkialla Euroopassa. Nyt tämä keskustelu ei ole enää samaa. Ja minun täytyy todella pyytää anteeksi tästä kuvasta, kun tässä makoillaan auringossa. Muistamme sen välittömästi. Mutta jos luette niin tulee selväksi, että tässä on kyse ähm, verkkojen Euroopasta. Kyse ei ole, kun puhutaan verkkovierailuista, ei se johdu vain siitä, että matkailussa tätä tarvitaan, vaan tässä tarvitaan Tätä tarvitaan myös autoissa tai internetissä. Internet ei ehkä toimi johtuen verkkoverailuista. Jos verkkoverot poistetaan, se tarkoittaa että kaikki verkot voivat toimia ja todellakin pyydän nyt anteeksi tästä loma, tätä lomakuvaa. Ehkä se on tällainen automaattinen refleksi. Ryhmässä vähän kaipaatiin vissiin lomia, lomaa, mutta tämä tullaanko tässä muuttamaan? Sitten tuli kysymys, mitä sääntelijä on tästä miestä. Mä olin juuri lähtössä Riikkaan, siellä tapaamme sääntelijöitä ja yritämme ymmärtää, heitä ja minkälaisia yksityiskohtaisia kantoja heillä on. Tietysti yhteislainsäätäjät tulevat heitä kuuntelemaan, mutta myös me. Sitten markkinoiden reaktiot ovat olleet aika myönteisiä ehdotukseen sen jälkeen, kun tästä ilmoitettiin, tilanne on parantunut kolmella prosentilla, jos luette kaikki rahamarkkina- tai finanssis- rahoituksesta analyysin, niin tämä varsin myönteistä. Tietysti se, se asia, josta ei kovinkaan paljon pidetä, ovat nämä kuluttajakysymykset, mutta tämähän on paketti eikä mikään supermarket, missä voi valikoida. Mutta myös kuluttajapuolella kommentit olivat ok, verkkovierailut olivat ihan suhteellisen kunnossa ja niin edelleen. En kuitenkaan voi ymmärtää vielä, miksi, se, miksi kun soittaa Roomasta Vilnaan tämänhetkiseen pääkaupunkiin on 100 prosenttia kalliimpaa. Eihän tämä ole oikea toiminta Euroopalta. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, symbolinen kysymys myös. on joko verkottunut manner tai ei. Sitten puhuttiin paljon julkisesta politiikasta, sääntelystä, mitä viranomaisten pitäisi tehdä. Vielä vastaisin nyt yksityiskohtaisesti jatkossa, jos kutsutaan tänne vielä uudestaan alun perin, minä puhuin verkkojen Euroopan välineestä oli tällainen ehdotus, 8 miljardin ehdotus, innovatiivinen rahoitus käyttöön, verkon käyttöönotolle, jo tai kuitenkaan hyväksytty. Nyt Haluamme hyvin käyttää rakennerahaston varoja hyväksemme ja viestintä ja tietotekniikka on kysymys, mutta suurin osa laajakaistan tuosta kuuluu yrityksille ja tässä sääntely on olennaisen tärkeää, mutta palaan tähänkin myöhemmin. Sitten kuulemisesta osista on konsultoitu jo laajaltakin viimeisen kahden vuoden ajan siis osista tätä pakettia. On vaikea sanoa, väittää, että tämä olisi joku yllätys. Nyt olen itse toiminut tällä varsin pitkään. En edes silloin käyttänyt alussa silmälasejakaan. Siis Euroopan anto, keskinäinen luvan myöntäminen ja lupien tunnustaminen. Ehkä seitsemän kuulemiskierrosta on ollut lukuisia työryhmiä. Sama koskee BERE-konsultaatioita, komission konsultaatioita, erilaisia tutkimuksia on teetätetty ja laadittu. Ehkä voidaan sanoa, että kokonaisuus ehdotuksesta ei välttämättä ole yksityiskohtaisesti konsultoitu johtuen aikaisesta, mutta Kaikista kohdista kuitenkin on laajalti keskusteltu ja on kuultu sidosryhmiä. Berekistä jo sanoin, että olen juuri lähdössä Riika, Riikaan. Siksi vielä ystävällisesti siis tämän aikaisesti tämän kohdan esityslistallamme. Me tulemme ottamaan huomioon, mitä Berek tästä ehdotuksesta sanoo. Meillä on vain yksi te, tietty ehdotus Berekistä. Berek Berekillä pitäisi olla pysyvä osa parlamentin valvonnassa. Ja kun ajatellaan tahoa, elintä, jonka merkitys kasvaa ja joka on näin tärkeä sisämarkkinoiden tasapainon kautta, kun sitten pidämme seuraavan kokouksen, niin kerron hiukan tarkemmin näistä mahdollisista ongelmakohdista. Pyydän tosiaan anteeksi, että en nyt voinut vastata kaikkiin kysymyksiin. Viimeinen kohta vielä tästä konsolidaatista vakauttamisesta. Kyse ei kuitenkaan tästä ehdotuksesta ole. Tämä ehdotus ei tule muuttamaan kilpailulainsäädäntöä. Markkinaosallistujen pitää päättää, haluatko investoida jonkin toisen Euroopan maahan. Jos he haluavat näin tehdä, niin he tervetuloa vain, sehän on hyvä merkki Euroopan toimivuudesta, mutta millään tavalla ei voida yksityistä yritystä investoimaan johonkin toiseen maahan, jos ei tahtoa löydy. Tässä taas luodaan sellaiset olosuhteet, jossa liiallista byrokraattista e- tai ei synny byrokraattisia esteitä. Taajuuksien kohdalla ehdot ovat vähän samanlaiset kaikkella. Luodaan olosuhteet että laajakaiset tuotteet ovat samantyyppisiä suurin piirtein. Mitä tulee paikalliseen kilpailuun, niin on tietysti kilpailuviranomaiset paikallisella Euroopan tasolla toimivat samoin sääntöjä. Heidän pitää tehdä oma hommansa. Jos puuttuu kilpailua paikallista, heidän pitää puuttua tilanteeseen, eikä ole mitään, mikä estäisi perussopimuksen soveltamisen, mitä tulee kilpailulainsäädäntöön. Kiitokset, herra Viola. Tässä saatiin ainakin osan kysymyksistä vastaus. Hyvä, näinkin. Tähän aiheeseen vielä ehditään palata uudelleen. On selvää, että tämä aiheen tarkastelu jatkuu. Jatkuu komissiossa ja täällä tullaan 5. päivä 11. pitämään kuuleminen aiheesta ja koordinaatorit sitten myöskin puheenjohtajakokouksen yhteydessä tarkastelevat aihetta ja muutoinkin tähän vielä palataan. Kiitos teille ja kiitos kollegoille, jotka osallistuivat keskusteluun. Ja nyt mennään eteenpäin esityslistalla. Bernstein saa seuraavan puheenvuoron aiheena tietyiltä suurilta yrityksiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen eh, julkistaminen. Meillä on 30 minuuttia aikaa tarkastella tätä aihetta ja toivottavasti tästä aikataulusta todellakin pidetään kiinni. Bernstein, olkaa hyvä. Käytättekö tästä puheenvuoron? Thank you so much, Madam Chairman. Responsible... Kiitos. Eh, Yhteiskunta, vastuu ja kasvu yrityksessä eivät ole ristiriitaisia. Vuosien aikana tässä on kehitelty hyviä keinoja yhdistää sekä yhteiskuntavastuu että yritys. Ja me olemme pyrkineet tässä vaikuttamaan pitkällä aikavälillä siihen ympäristöön, jossa he toimivat ja niihin sosiaaliseen haasteisiin, joita niillä on. Komissio miettii tätä, millä tavalla, millä nämä yritykset sitten raportoivat yhteiskuntavastuustaan. Pidän äh, äh, hyvänä tätä. Avoimuus ja verrattavuus ovat hyvin tärkeitä äh, eri osapuolille ja sen vuoksi on hyvä, että yrityksillä olisi yhteiskuntavastuustrategia. Kaiken kaikkiaan olen hyvin tyytyväinen komission ehdotukseen ja sen vuoksi minulla on vain muutama tarkistusehdotus tekstin parantamiseksi, kuten te näette. Kaikkein tärkeimmät näkökulmat ovat se, mitä puitteistoa jäsen, nämä yritykset käyttävät, kun ne raportoivat yhteiskuntavastuutoimistaan ja sitten tämä e- esimerkkimalli, jota komissio ehdottaa. Jos tavoitteena on parantaa avoimuutta ja sidosryhmien kykyä vertailla näitä raportteja, niin se, silloin olisi järkeä käyttää kansainvälistä ja eurooppalaista puitteistoa, kun raportoidaan yhteiskuntavastuusta. Sen vuoksi minä olen poistanut tämän sanan kansallinen kehys sen vuoksi, että se ei helpota vertailuja ja avoimuutta. Minä tulen maasta, joka on ollut hyvin menestyksekäs yhteiskuntavastuuraportoinnista. Itse asiassa minä olin vastuussa oleva ministeri silloin, kun tämä otettiin käyttöön 2008. Tarkistuksessani minä ehdotankin, että yritykset antavat informaatiota strategioistaan, meidän kokemuksemme oli se, että hyvin monet yritykset itse asiassa halusivat integroida nämä yhteiskuntavastuutoimet koko organisaationsa sen sijaan, että he vain sanoisivat, että heillä ei ole strategiaa, joka olisi ollut se kaikkein helpoin keino. Tämä on sen vuoksi, että lehdistö suhtautui negatiivisesti, mikäli yrityksellä ei ollut yhteiskuntavastuustrategiaa. Ja se oli huonoa julkisuutta yritykselle, jos se ei mieti, millä tavalla se vaikuttaa ja mikä on sen vastuu maailmassa. Ja sitten vielä tärkeä asia. Äh, tämä antoi yrityksille myös mahdollisuuden valita, minkälaista yhteiskuntavastuustrategiaa ja politiikkaa ne haluavat käyttää. Ja sen vuoksi ne halusivat valita sellaisen strategian, joka sopi heidän yritysstrategiaansa Eli tämä oli tällainen win-win-strategia. Yhteiskuntavastuustrategian täytyy olla äh, yritysvetoinen ja sen täytyy myös antaa tiettyä joustavuutta. Minusta ei ole järkevää lähteä pakottamaan yrityksiä raportoimaan äh, tällaisesta tietystä tietystä kategorian luettelosta, joka ei ole edes järkevä koko yritykselle. Minusta on parempi, että yritys itse miettii, minkälainen CSR-strategia olisi heille paras. Odotan mielenkiinnolla kollegoilta kommentteja ja ehdotuksia. Kiitos. Grazie, kollega. Kiitokset. Grotsman ja Lambert ovat pyytäneet puheenvuoroa tässä vaiheessa. Olkaa hyvä. Valitettavasti varjoesittelijämme ei tänään päässyt paikalle, joten puhun hänen nimissään ja omiakin kommentteja esitän. Ensinnäkin kiitos tästä eh, lausunnosta. Huomaan hyvin, että lähestymistapa liittyy tähän raportointiin. Katsotte, että tämä voisi toimia kannustimena yrityksille toimia siten, että eurooppalaisia arvoja kunnioitettaisiin niissä. Hyvä, näin. Ja kun tässä keskusteltiin esimerkiksi lapsityövoiman käytöstä Uzbekistanissa tai Bangladeshin eh, onnettomuus, eh, olivat osoitus siitä, että myöskin kolmansissa maissa eurooppalaisten yritysten on toimittava eh, sopivalla tavalla. Ja tällainen vapaaehtoisten sosiaalisten taloudellisten standardien luominen eh, nähdään monissa järjestöissä asiana, jota on tuettava, ja tällä tavalla voidaan katsoa, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Voi myöskin tukea eh, sitä, että Nämä viitekohdat eh, raportoinnin suhteen eivät voi olla mitä tahansa. Eli tarkistus viisi, siinä lähdette liikkeelle kansallisista kriteereistä, ne jätettäisiin pois, eh, niiden tilalle tulisivat EU-kriteerit raportointiin liittyen, ja pidän hyvänä tällaista lähestymistapaa. Tässä mielestäni voitaisiin mennä vähän pidemmällekin. Kaikkein eh, laajemmalle levinneet standardit, eli vuoden 2011 OECD-suuntaviivat, jotka yksi yksi artiklassa myöskin mainitaan, katsoisin, että näiden pohjalta standardien tulisi muotoutua. Mutta on selvää, että eroja on ollut yritysten välillä, eli voin tukea tarkistusta ne viisi, eli tästä kansalliset poistettaisiin ja perustavalla olevia kysymyksiä, ympäristö, sosiaalistandardit, tähän myöskin liittyy. Todellinen tasavertaisuus ja se, miten harjoitetaan sosiaalista vuoropuhelua ja kuinka kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Nämä ilman muuta ovat kaikki seikkoja, jotka on mukaan otettava. Ja sitten toimitus ketjukysymys, se on myöskin huomioitava, varsinkin kun osakeyhtiöstä puhutaan. Ongelmana on se, että monesti ne eivät itse tuota, vaan ainoastaan kyse on osto-myyntitoimenpiteistä, ja näin ollen toimitusketju on huomioitava tässä yhteydessä myöskin. Eri linjoilla olen kuitenkin kanssanne eh, tarkistuksen numero neljä suhteen ja myöskin tarkistuksen kahdeksan osalta. Katsoisin kyllä, että eh, yritys, joka ei näihin velvoitteisiin sitoudu, joutuisi perustelunsa tälle esittämään. 24 yritystä EUn alueella, jotka kuuluisivat tähän piirin. Näistä ehkä eh, kaksi ja puoli tuhatta eh, kyllä näin toimisi ja perustelisi menettelynsä myös, mutta sitten ne, jotka pitäisivät tarpeettomana tätä, mm, kyllä näiden tulisi esittää perustelut kannalleen mielestäni. Ja näin ollen tarkistusehdotus neljä, sitä en voi tukea. Ja vaatimus, että mahdollisimman moni saataisiin direktiivin piiriin. En haluaisi tästä vaatimuksesta noin vain luopua, ja näin suhtaudun kriittisesti tarkistuksen numero kahdeksan. Se, mitä totesitte Eli esityksen tulisi olla sellainen, että se ei aiheuttaisi liikaa byrokratiaa eikä taakkaa pk-yrityksille. Tästä olen samaa mieltä ja on katsottava, mm, miten on mahdollista toimia siten, että esitys ei ole liian byrokraattinen. Tähän liittyvä tarkistuksena on sellainen, jota voin tukea. Selkeät standardit ja sellaiset, jotka on käytännössä mahdollisimman yksinkertaista myöskin toteuttaa. Kiitos. Kiitos sitten Kreutzmann, olkaa hyvä. Hyvä kollega Langen, kyllähän tässä näkee, mistä tässä puhutaan. Me puhumme koko ajan ö, äh, hyvistä toimenpiteistä, vähemmän veroja ja nämä 2500 yritystä, jotka jo tekevät tätä ja käyttävät tätä propagandainstrumenttina. instrumenttina ja kun komissio sanoi, että tässä on kysymys muutamasta tuhannesta eurosta, niin silloin se on ihan mahdollista. Minä olen tehnyt yli 15 vuotta tällaista raportointia. Tiedättekö te, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tässä täytyy raportoida kaikesta mahdollisesta, myös tytärpuolueesta. Eli täytyy saada kaikki tämä informaatio tytäryhtiöistä ja kerätä se kirjanpitoon. Siis me puhumme tässä kymmenistä tuhannista euroista. Eli jos tähän halutaan jotain muutoksia, niin se täytyy laittaa guidelinesiin ja kaikki nämä asiat täytyy vielä so, soli, konsolidoida lopuksi. Eli siis tässä puhutaan todella suurista määristä rahaa jo. Ja onhan tämä tehtävissä ja on olemassa instrumentti, jolla yritykset, tämä on instrumentti, jolla yritykset voivat näyttää, millä tavalla he hoitavat ja huomioivat esimerkiksi ympäristöä ja niin edelleen. Minun täytyy sanoa, että vapaaehtoisuus on ihan okei, mutta jos meillä on 42 000 yritystä, niin se on ihan eri asia. meidän täytyy katsoa, millä tavalla asiat hoidetaan, jos nyt vielä halutaan pitää ja vahvistaa kilpailukykyä Euroopassa. Ja se suuri paha, minkä minä tässä näen, on se seuraava askel – Eli isot yritykset tekevät sen jo. Seuraavaksi se koskee sitten pieniä yrityksiä. Se on se seuraava askel. Minä todellakin vastustan tätä täysin sen vuoksi, että missä tältä, tältä puuttuu koko tehokkuuskäsite kokonaan. Eli se, mitä kollega Bensen tässä nyt sanoi, se nyt on vielä jossain määrin hyväksyttävissä, mutta miksi yritykset koko ajan sälytetään enemmän taakkaa harteille? Niillä on jo ihan tarpeeksi kuormitusta. Eli jos tämä koskisi vain suuria yrityksiä, niin se ei olisi niin suuri ongelma, koska heillä on henkilökunta, heillä on tietokonejärjestelmät, jotka he tarvitsevat. Ne ovat niin suuria, että 30 000 euroa lisää tai vähemmän, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta meidän täytyy todellakin miettiä sitä, millä tavalla tässä toimitaan, koska jos ajatellaan, mitä komissio sanoo, että poistetaan byrokratiaa, vähemmän veroja, ja sitten kuitenkin samanaikaisesti joka päivä tulee uusia direktiivejä tai asetuksia, ja tätä me haluamme vielä yritykseltä, ja tätä, ja tätä, ja tätä. Ja sitten kuitenkin täytyy huomioida vielä tämä eriyttämispolitiikka yritysten kesken. Oli nyt kysymys miehestä tai naisista tai kansallisuudesta. Meillä oli eilen illalla tilaisuus, jossa herra Kleider Merklissä sanoi, että me olemme tehneet tätä jo vuosia. Kansallisuudella ei ole mitään merkitystä eikä sukupuoli. Me haluamme vain kaikkein parhaimmat ihmiset. Ja nyt täytyy sitten vielä niin perustella, miksi kaikki tämä tehdään. Tästä tulee todella epämääräistä. Eli minä en todellakaan halua tällaista. Komission pitäisi Äh, toteuttaa johdonmukaisempaa politiikkaa eikä joka päivä muutella näitä asioita. Mr. Kortsman, what a pleasure. What a pleasure to see someone who really defends the interest of... todella hienoa, että joku puolustaa täällä bisneksen etuja. Emme halua tietenkään liian sitä byrokratiaa. En tiedä, mikä teidän kokemuksenne, mutta ennen kuin tulin tänne, olin 22 työtä yritysmaailmassa. En tiedä, mitä te olette tehneet, mutta minä kyllä olin mukana ja tiedän, mistä puhutaan. Tiedän pk-yritykset, tunnen suuret yritykset. Joten jos väitetään, että meidän ei pitäisi asettaa äh, velvoitteita suurille yrityksille, koska joskus pk-yritysten täytyy vastata samoihin tavoitteisiin, se oikeastaan, siinä on kyse siitä, että puolustaa vastustaan isoja yrityksiä. No tehän tiedätte, minä alan kyllästymään liberaaleihin, jotka kertovat meille, että olemme pk-yritysten kavereita, rakastamme niitä, haluamme niitä puolustaa, ne luovat työpaikkoja, pk-yritykset innovoivat, bla bla bla. Tiedän, että se on totta. Mutta kun sitten todella pitää heitä tukea käytännössä rahalla, niin sitten Yhtäkkiä me vihreät jäämmekin ihan ypöyksin ja joudumme kerjäämään tukea joltakin liberaalilta, että meitä auttaisivat. Enkä puhu tietenkään EPPstä, koska te auttaisitte, mutta he eivät periaatteessa. Yksi asia, jonka haluan sanoa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi asettaa liiallista taakkaa pk-yrityksille jotta, ja vaatia liiallisia raportteja. Tiedän, että niillä ei ole resursseja lukea edes kaikkea lainsäädäntöä. Me haluamme yksinkertaistamme lainsäädäntöä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sitä tehdään vähemmän tuloksellista mielestä, niin me voimme yksinkertaistaa ja tehdä sitä tehokkaampaa. Sitten suuret yritykset, nehän kieltävät, kiertävät tavallaan sääntöjä ja sitten tappavat 15 000 ihmistä Bangladesissa, koska mitään normeja täytä, eivät edes halua tiedä, tietää, mitä alihankkijat siellä tekevät. Haluan sitovia, pakottavia sääntöjä. Tässä onkin tämä ero. Se, mitä teimme äh, rahoitusilmoitusten suhteen, me vapautimme pk-yritykset näistä velvoitteista, mutta, ve, mutta suuren yrityksen nämä velvoitteet sitovat, ja tässä pitäisi tehdä ihan samoin koska uskon, että suuret yritykset, ja olen tehnyt siis työtä niiden parissa 22 vuotta, ne voivat täyttää kyllä kaikki nämä velvoitteet. Niillä on tarpeeksi rahaa, tarpeeksi resursseja, maksaa suuria osinkoja, bonuksia voidaan maksaa johtajalle. Kyllä niillä on resurssit tähänkin, joten minä en ole samaa mieltä esittelijän kanssa, kun hän sanoi, että meidän pitäisi oikeastaan tehdä tästä vapaaehtoisuuteen perustuvaa suurille yrityksille. Tämän äh, toiminnan pitäisi olla sitovaa tietojen julkistamisessa olla sitovaa. Me haluamme se voida myös vertailla tietoja, joten pitää täyttää tietysti standardivaatimukset. Olen samaa mieltä, voitaisiin muuttaa tämä sitovilla säädöksillä koskien ympäristö- ja sosiaalikysymyksiä, jos me pakotamme jonkun yrityksen tekemään työtä vain niiden yritysten kanssa, jotka täyttävät ilon normistot, niin kyllä se sopii. Ei tarvitse raportoida ollenkaan, voivat vain valittaa, jos haluatte tätä tietä kulkea, niin kyllä minä seuraan, mutta todennäköisesti tämä on teillä tämän päivän esityslistalla. Sitten toinen asia, jonka vielä mainitsisin, on asia, joka tuli komissiosta. Kun meillä oli tämä taloudellisen, taloudellisten tietojen julkistamistekstiin. Siellä puhuttiin maakohtaisesta raportoinnista koskien rahoituksesta tietoja. Tästä kovasti keskusteltiin ja loppujen lopuksi sitten neuvosto kieltäytyy tästä, vaikka parlamentti halusi sitä. Tässä jälleen suuret yritykset ovat mukana. Voidaan keskustella kynnyksestä, onko tässä kyseessä määritellä pk-yrityksestä vai kaksi kertaa pk-yrityksen koko. Minä olen kyllä itse ihan joustava tämän suhteen. Mutta te tiedätte, että sitten kun oli nämä offshore vuodot kehity, keskustelu on kehittynyt neuvostossa ja Barnier sitten sanoikin, että itse asiassa meidän pitäisi käyttää muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista keinona ratkaista tämä maakohtainen raportointikysymys. Kaikissa yrityksissä tavallaan toistettiin se, mikä oli tässä pankkitekstissä meiltä. Mehän tiedämme EU-neuvoston päättelmät toukokuulta he haluaisivat hyväksyä tällaisen mahdollisuuden, joten poliittinen sopimus löytyy Eurooppa-neuvostosta. Me tarvitsemme maakohtaisen taloudellisen, taloudellisen tietojen julkistamisen per yritys, mutta enää erityisesti seuraamme komission ehdotusta ja käytämme tätä tekstiä keinona saada tämä aikaan. Tiedän, että oikeastaan tämä ei kyllä tähän kuulu, koska se kuuluu tähän toiseen tekstiin, joka juuri olemme hyväksyneet muutama kuukausi sitten. Kuitenkin, jos emme sitä tässä yhteydessä tehdä, niin se ei tule tapahtumaan moniin vuosiin. Ja tässä televiestintäpaketin kohdalla me voimme saada aikaan jotakin hyvissä ajoissa ennen seuraavia Euroopan vaaleja. Tartutaan tähän tilaisuuteen, joka nyt on olemassa, ja toteutetaan tämä muutetaan tekstiä tämän suuntaisesti. Meillä on ehkä muutamia muitakin huomioita, mutta sittenkin olen samaa mieltä herran Olesmanin kanssa, ei liikaa taak- liikasta taakkaa pk yrityksen mutta ei pidä kuitenkin päästää monikansallisia oh, pälkähästä. Jos niiden pitäisi noudattaa korkeampia standardeja kuin muiden, niin sehän vaan palvelee heitä, koska silloin myös niiden kilpailijat joutuvat toimimaan kestävämmällä tavalla. Kiitoksia. Grazie eh, di questo. Kiitos Tässä on vielä viimeinen puheenvuoro ja sitten esittelijän vuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella kollega Venseniä tämän asian käsittelystä, varsin tekninen aihe. Yksi ajatus, jonka hänelle ehdottaisin, en tiedä hyväksyykö hän tämän, tämän. Tässä on varsin sosiaalinen sävy, kun puhutaan muista tällaista tiedosta tässä, puhutaan muista sosiaalista kysymyksistä. Koska ei ole tilaisuutta muuttaa direktiiviä, kovinkaan usein, niin kuin ei muitakaan tekstejä, hyvähän se onkin, niin mietin sitä tässä, että voitaisiinko ottaa toinenkin velvoite mukaan, joka liittyisi verotuksellisiin tietoihin, koska tässä on kyse äh, kirjanpidollisesta tilintarkastuksesta tekstistä, niin tässä vaadittaisiin, että yritykset julkistavat ne verot, joita maksavat eri alueilla maailmassa, aivan erityisesti eu ja erityisesti EU-jäsenvaltioissa. Sanon tämän sen takia, että G20 yhteydessä voidaan todeta, että tiettyä ylikansallista petosta harjoitetaan, joka perustuu tietyn edun saamiseen, joka liittyy tiettyyn tuotantoon, ja sitten näitä siirtomaksuja saman yrityksen sisällä, ja OECD on julkistanut tiedonannon ja tarkastellut hiukan näitä siirtohintoja ja suosituksia, ja sittenkään tässä ei voida kaikkea näitä ratkaista, mutta eikö voitaisi velvoittaa yritysryhmiä jossain äh, antamaan erityisiä verotuksellisia tietoja, kertomaan, mikä on se summa, joka veroina maksetaan. Olisi varsin kiinnostavaa, jos Googlesta löydettäisiin verojen määrä, joita maksetaan Itävallassa, Saksassa ja niin edelleen toiminnan mukaisesti, jota kyseisessä maassa harjoitetaan. Kaikkea Tässä tällä tavalla ratkaista, mutta saattaisi jo hiukan avoimuutta näihin verokysymyksiin myös. En tiedä, mitä esittelijä on tästä mieltä, mutta minä kyllä haluaisin miettiä hiukan tätäkin mahdollisuutta. Prima di dare la parola relatore. Ennen kuin esittelijä vastaa, annan vielä puheenvuoron herra Bernielle komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Anna. Uh, kiitos ja kiitos kaikille eh, jäsenille näistä kommenteista. Tässä kannattaa painottaa lähestymistapaa, jonka komissio hyväksyi huhtikuussa. Kompromissiratkaisusta on kyse tässä pyritään eurooppalaiset yritykset saamaan globaalisti tarkastellen tiettyyn asemaan, mutta tässä toisaalta myöskin pyritään välttymään tilanteelta, jossa PK-yritysten tilanne hankaloituisi. Ja ajatuksena kokemustemme pohjalta on, että yritykset eivät pelkästään tarkastele rahoitusvaikutuksia, vaan päätöksentekovaiheessa pyrkivät huomioimaan toimintansa vaikutukset ympäristöön ja lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan. Ja tällaiset ovat myös taloudellisesti menestyksekkäimpiä yrityksiä pitkällä aikavälillä. Tästä on ilman muuta osoituksia saatu. Ja katsoisimme näin ollen, että tästä esityksestä on hyötyä yritykselle ja tällaista osviittaa olemme saaneet myöskin sijoittajilta, eli että näitä tietoja sijoittajat tarvitsevat, jos he haluavat huolella arvioimaan yrityksen kehitystä ja sitä, kuinka se voi vastata tuleviin haasteisiin. Ja tässä vaiheessa voidaan katsoa, että yhteiskunnallista ja ympäristön tie- tietoa jo on riittävästi yrityksiltä, jotta voidaan sitten jotta ne voivat sitten arvioida saavan, saamansa taloudelliset tiedot. Ja tärkeää on, että tässä asiassa Eurooppa on johtoroodissa. On valtava määrä yrityksiä, jotka ovat toimineet avoin avoimesti näissä kysymyksissä, mutta me haluaisimme, että 18 000 suurta yritystä saataisiin toimimaan avoimesti näiden tietojen osalta tulevaisuudessa. Lähdemme liikkeelle yrityksistä, joissa on yli 500 työntekijää, eli suurista yrityksistä on kyse. Selvää on, että PK-yrityksille tämä ei ole velvoite. Eli puhutaan suurista yli 500 työntekijän yrityksistä ja katsomme, että tällöin puhutaan noin 18 000 yrityksestä koko EU-ssa. Hallintoraportissa rahoitusarvioiden lisäksi tehdään monenlaisia tiedonantoja, joiden pohjalta analyytikot ja osakkeenomistajat saavat selkeän kuvan toiminnasta. Ympäristön liittyvät seikat ovat yksi näitä ja ympäristövaikutukset eh, yrityksen toiminnan osalta ja toisaalta sitten sosiaaliset vaikutukset. Ihmisoikeuskysymykset tässä esiin nostettiin eh, toimitusketjuihin liittyen on huomioitava ja sitten korruptiokysymykset ja hajauttamiskysymykset, eh, kun tarkastellaan hallit ehdotuksen toimia. Eli katsoisimme, että ehdotus on varsin tasapainoinen. Eikä ole tarkoitus viitata pelkästään kansainvälisiin puitteisiin, myös kansallisiin on tarkoitus viitata, koska halutaan huomioida se, että monissa jäsenmaissa on jo edetty näissä kysymyksissä. saakka. Saksan eh, kestävyyslaki tässä kannattaa mainita ja Ranskassakin on tämän suuntaista lainsäädäntöä jo olemassa. Näin on esitetty ne puitteet, eh, miten yritys voi tämän tyyppisiä tietoja ilmoittaa. Ja tärkeää on, että voidaan hyödyntää kansainvälisissäkin puitteissa eh, näitä kysymyksiä niin hyvin kuin mahdollista. On erilaisia raportointialoitteita ja YK myöskin on esittänyt suuntaviivoja ihmisoikeuskysymyksiin liittyen. Eli on erilaisia viitekohtia, joita voi hyödyntää myöskin kansallisissa ponnistuksissa. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos. Kiitos ja nyt esittelijä, saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin sanoa kiitos kaikille näistä puheenvuoroista tänään. Minusta meidän täytyy painottaa sitä, mitä minä sanonkin näissä tarkistuksissani, että PK-yritykset jätetään ulkopuolelle. Ja sitä minä tarkoitan, ei tässä ole tarkoitus levittää tätä PK-yrityksiin. Meillähän on kokemusta, kokemusta tästä minun kotimaassani ja olen koko ajan ollut sitä mieltä, että tämän täytyy olla yritys, yrityksen kannalta ohjattua. Tämän täytyy olla liiketoimintavetoista. Tanskassa täytyy joko noudattaa tätä lainsäädäntöä tai sitten täytyy selittää. Ei minä ole tässä mitään erityistrategiaa. Minä vain tässä olen katsonut, mitä minun kotimaassani tehdään. 97 prosenttia kaikista suurista yrityksistä, niillä on yhteiskuntavastuustrategia. Ja sitten se, että meidän pitäisi pakottaa yritykset antamaan kaikennäköisiä standarditietoja. Ei, ei. Minkä takia meidän pitäisi pakottaa yritykset siihen, koska se aiheuttaa vain byrokratiaa. Eli eh, jos on tietty määrä kaiken näköisiä asioita, joihin täytyy eh, vastata, Tärkeämpää olisi se, että yrityksessä mietittäisiin, mitä, mikä olisi se erityisstrategia, mikä sopii meidän yritykselle, minkä mukaan me työskentelemme ja siitä raportoidaan. Minusta sillä tavalla me annamme tällä yritykselle mahdollisuuden toimia ja me annamme yritykselle myös lisäarvoa tätä kautta. Sen sijaan, että me tässä vain sälyttäisimme yritysten harteille uusia kuormituksia. Eli jos me katsomme, mikä on todellisuus äh, sellaisessa maassa, missä on ollut yhteiskuntavastuuraportointia jo kauan, niin äh, me näemme, että tämä vaikuttaa yritykseen. Voi olla kysymys ihmisoikeuksista, äh, ympäristöstä tai niin edelleen. Mutta Tanskassa mm, tämä on ihan konkreettista. Yritykset raportoivat niistä asioista, jotka ovat merkittäviä tälle yritykselle. Mutta katsotaan, ehkä me kykenemme jollain tavalla nyt kokoamaan ja koostamaan yhteen nämä puheenvuorot, joita tänään sanottiin. Eli siis ei, minä en halua lisää byrokratiaa yrityksille. Ja kuten monet kollegat ovat sanoneet, emme me puhu ollenkaan pk-yrityksistä, vaan ainoastaan suurista yrityksistä. Ja otan yhteyttä Jean-Pierrein vielä niin, että voimme keskustella tästä ja hänen uudesta ajatuksestaan. Kiitos. Benissimo. Ricordo ai Hienoa. 30. on takaraja tarkistuksille ja 5.11. tästä äänestetään. Eli tässä on vielä muutama viikko aikaa tarkistusten jättämiselle. Kiitokset valmistelijalle, kiitos kaikille puheenvuoron käyttäneille ja mennään esityslistalla eteenpäin. Seuraava aihe lausunto Berekin ja viraston arviointikertomus. Sedeala Parton tässä esittelijänä. Vartti tunti 20 minuuttia on varattu aikaa tämän asian tarkasteluun. Eli lähdetään nyt liikkeelle. Esittelijä ensin, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt ihan lyhyesti Berekistä ja miten Berekin toiminta, Berek-virastoa on arvioitu tarkoituksena. Mietinnössä on alustavalla tavalla arvioida Berekiä ja Berek-virastoa, niin kuin te jo itsekin sanoitte. Ne, jotka eivät tunne asiaa, Berek, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelijöiden elin, on televiestintämarkkinoita sääntelevä taho. Euroopassa sen luotiin 2009 televiestintäpaketin myötä. Oli tarkoituksena kolmen vuoden kuluttua komissio valmistelee arviointikertomuksen Berekin roolista ja työstä ja virastosta ja parlamentti saa sitten kommentoida tätä arviointia. Tämä on tämän mietinnön tarkoituksena tässä muodossaan bere käytännössä toimii varsin hyvin. Se on pystynyt lisäämään keskinäistä luottamusta kansallisten sääntelyvirastojen välillä. Se on vaikuttanut siihen, että on saavutettu näitä Berekin, Berekillä asetettuja tavoitteita. Tämän ei kuitenkin, kuitenkaan pitäisi estää keskustelua siitä, että voitaisiin olla, voisi olla vieläkin kunnianhimoisempi suunnitelma Berekille ja sen rakenteelle. Berek-virasto ja suhde Berekin ja viraston välillä näyttää vähän ongelmalliselta jo sinällään. Toisaalta ar- arviointikertomuksessa myönnetään Berekin Berekin tekemä työ on ollut hyvä vuodesta 2009 aivan erityisesti, mitä tulee artiklaan 7, 7a menettelytapoihin ja alueisiin, jotka liittyvät verkkoneutraaliuteen ja kansainvälisiin verkkovierailuihin. Tämä osoittaa kuitenkin, että vieläkin tilannetta voidaan parantaa. On rakenteellisia aspekteja aivan erityisesti, mitä tulee seuraavaan kattavaan katsaukseen tele, ja sen, näistä sitten poliittiset konfliktit, kansallinen versus EU-taso. Tämä on vieläkin ristiriitainen kysymys. Arviointikertomuksen mukaan riippumaton rooli on vieläkin kyseenalainen peräkissä. Berekin riippumattomuutta pitää arvioida myös kansainvälisissä sääntelyviran tahoissa ja jäsenvaltiossa yleensäkin. Verekin tilivelvollisuus pitäisi määritellä myös paremmin, kenelle se on vastuussa. Vielä lopuksi. Berek-viraston sijoituspaikka Riikassa voi olla este sille, että voidaan seurata tämän eurooppalaisen elimen päivittäistä työtoimintaa. Päätavoitteena on käsitellä Berekin ja Berek-viraston arviointikertomusta Täällä on tiettyjä puutteita, pyritään muuttamaan tämmöistä rakennetta ja sitten tässä puhutaan tästä evolutiivisesta lähestymistavasta, jossa esitetään huomattavia muutoksia enemmän tilaa sääntelijöillä, joita voivat tehdä strategisia päätöksiä, voivat vahvistaa Berekin läsnäoloa Brysselissä, jossa se jo nyt on näkyvästi esillä rooli, tehokkuus, verkviraston sijaintipaikka paikka ovat asioita, joita tässä käsitellään. Arvioinnissa todetaan, että viraston rooli on vieläkin vähän kaksinainen. Sen pitäisi antaa vain hallinnoista tukea, vaikka sillä pitäisi olla parempi rooli kuin viedä näitä asioita eteenpäin. Kiitoksia ja sitten <clears throat> haluan mielelläni keskustella varjoistelijoiden ja muiden jäsenten kanssa tästä aiheesta. Sitten varjoistelijat. Rotman ensin ja sitten katsotaan, tuleeko muita vielä mukaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Alussa komissio ehdotti virastoa, jota kutsuttaisiin ECMAXi ja se oli vaihtoehto, johon sektorin sääntelijät eivät hy- suostuneet samoin parlamentti. Tämä hybridi tasoinen luomus sitten valittiin, jotta saataisiin aikaan suurempaa riippumuutta, varmistettaisiin puitteiden täytän puitteiden yhteensopivuus haluttiin lähentää asteittain sääntelytoimintaa 77a-artiklossa. Kiitän esittelijämme siitä, että hän analysoi hyvin tätä asiaa ja otti esille edist- edistysaskeleet, mutta ne kohdat, jotka ovat vielä äh, vaillinaisia. Ja haluaisinkin yhtyä siihen, mitä hän sanoi, että tämä järjestelmä on vielä varsin nuori, vaikkakin järjestelmä on kaksi kerroksinen. Tähän nyt myös tietosuojakysymykset. Pääongelmat, jotka tulivat jo esille, on ensinnäkin tämä sijoituspaikka. Sijoituspaikka on esillä muidenkin virastojen kohdalla. Pitäisi vastusta tällä kiusasta ryhmitellä näitä, tai sitten pitäisi kertoa unionin syrjäisemmille maille, että eivät ne koskaan tule saamaan mahdollisuutta vastaanottaa jotakin EU-elintä maaperälleen ja vastustan sitä, että ei enempää ole tällaista tasa-arvoista jakoa olemassa. Mitä tulee toimivaltuuksiin, on tärkeää laajentaa Berenkin toimivaltuuksia, ehkä ei pelkästään taajuuskysymyksissä, mutta meillä on tässä tällainen homogeenisyyden puuteongelma, mitä tulee kansallisten viranomaisten toimivaltuuksiin, ja esittelijä tätä korostaakin kohdassa kuusi. EUn toimintamusta ovat tässä varsin heikoilla kantimilla. Sitten tähän voi liittyä myös toisuusperiaateongelmia. Tämä on aihe, johon meidän pitää kiinnittää suurta huomiota tässä prosessissa. Sitten kolmanneksi dynamiikka johtokunnan ja viraston välillä. Tämä status quo ei tunnu ihan hyvältä. Pitäisikö sitten tehdä, pitäisikö äh, hajoittaa koko virasto, mutta silloin tämän vaihtoehto, joka oli kuitenkin neuvoston mielen mutta sitä varmasti vahvistettaisiin liikaa kansallisten sääntelyviranomaisten toimesta, vai pitäisikö palauttaa virasto niin kuin Jutta haukperään peräänkuulutti omassa lausunnossaan. Mutta mielestäni tässä kärsii kylläkin koko rakenteen riippumattomuus, koska tässä on kyse siitä, että konsolidoidaan todellista Euroopasta viranomaistahoa. Sitten vielä pitää tasapainottaa tätä mietintöä ja vahvistaa virastopuolta tässä asiassa säilyttäen kuitenkin päätöksen tekomahdollisuudet johtokunnassa. Tämä liittyy kohtaan 15. Mietinnössä pitäisi ehkä miettiä täsmällisemmin sitä, voitaisiinko ajatella sellaista, että virastolla olisi omat asiantuntijansa, jotka voisivat osallistua työryhmän kokouksiin ja valmistelemaan artiklan 7 ja 7 tapaisia menettelytapoja tai tehdä aloitteita Berkille. Tässä joitakin ehdotuksia jotka ehkä voivat täydentää tätä tekstiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh. Kiitokset. Muita varjoesittelyitä ei ole paikalla. Kastionen on saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ehdotuksesta. Tässä käsitelty Berekin arviointikertomusta. Minulle Berek on todella mm, lähinnä asia, koska olin itse Berek esittelin silloin, kun puhumme paketista ja juuri Berek syntyi tällaisena vaihtoehtona, että luotaisiin eurooppalainen virasto, johon liittyy kaikki virastopiirteet. Sitähän komissio silloin ehdotti ja parlamentti ja neuvosto tukivat tätä vaihtoehtoista ehdotusta luottaisiin eurooppalainen järjestö kansallisten sääntelyiden pohjalta. Berekillä on ollut varsin vähän aikaa vasta toimia, kolme vuotta. Sitä on kehitetty ja niin kuin esittelijäkin sanoo tekstissä mietinnössään, tällaisessa ratkaisun värkeissä kysymyksissä otettiin esille artikla 7, joka liittyy verkkojen neutraaliuteen. Tässä Berekko teet varsin hyvää työtä. En usko, että verekkille pitää että Berekiä pitäisi nyt drastisesti muuttaa tässä vaiheessa. Mutta esittelijän linja, jota myös Katrin Trautman käsitteli, niin on joitakin kysymyksiä kuitenkin, joita voidaan hiukan hienosäätää. säätää Mielestäni toisa, toisa, to, toisella katsottuna konteksti, jossa keskustelua me nyt käydään, viittaan siihen, mitä, mistä äsken puhuttiin komission kanssa, kun oli puhe asetus koskien televiestin sisämarkkinoita. Tästä on tehty erityisiä ehdotuksia, jotka liittyvät myös Berekiin. Olisi ehkä kiintoisaa syntyisi tällaisia myönteisiä synergioita, jos nämä kaksi asiaa yhdistettäisiin. Nythän meillä on vielä aikaa keskustella BEREKistä ja voisimme ajatella, että jotkut komission ehdotukset vaikuttaisivat tähänkin. Ottaisin esille yhden. Tähän oli kyllä montakin. Mutta yksi ehkä on helpommin ymmärrettävissä tässä kontekstissa. Nimittäin se mahdollisuus, että BEREK saisi johtajan pidemmäksi aikaa kuin tällä hetkellä. Nyt on tällainen kierto jokaisen puoli vuotta, kuuden kuukauden jälkeen ja komission jäsen, jonka kanssa olen samaa mieltä, että tämä on liian lyhyt kausi. Ja sitten näitä muutoksia tulee jatkuvasti perän jälkeen, eikä se oikein ole hyvä juttu ajatellen Berekin toiminnan vakautta. Nyt ehkä olisi tilaisuus tässä yhteydessä puhua aivan erityisesti Berekin arvioinnista. Tämä on tällainen ehdotus, joka voidaan tehdä. Nythän voisin miettiä tätäkin puolta asiassa ja myös komission ehdotuksia. Ja ehkä tätä kautta voi taisiin jo vaikuttaa jotenkin tarkis, tai tähän voitaisiin vaikuttaa tarkistusten avulla. Kiitos. La parola alla dottore... Falcone, rouva Falcone komissiosta saa puheenvuoron seuraavana ja sen jälkeen sitten esittelijä. No, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijää tästä mietinnöstä. Komissio kuunteli suurella mielenkiinnolla esittelijää ja on sitä mieltä, että jotkut johtopäätökset, joihin komissio päätyi arviointikertomuksessaan, ovat mukana tässä mietinnössä. Ja näin voidaankin nähdä, että tietyissä aspekteissa tässä alustavassa tekstissä parlamentti vetää samantyyppisiä johtopäätöksiä kuin komissiokin omassa arviointikertomuksessaan. BEREC toimii siis hyvin ja se on osoittanut, että se pystyy täyttämään perustehtävänsä joka sille annettiin, nimittäin sisämarkkinoiden yhtenäisyys on tämä tavoite, mutta samanaikaisesti on todettu, että on sellaisia tekijöitä, joita vielä täytyy parantaa. Ja ihan niin kuin muutkin täällä ovat sanoneet, viittaan siihen, mitä Rovade Castillo sanoi, mekin olemme sitä mieltä, että Berekin pitää parantaa strategista asemansa. Se tarvitsee suurempaa vakautta sen, mitä tulee sen viraston yleisen hallintoon. Ja siksi komissio on tehnyt hiljattain lainsäädäntöehdotuksen, joka on nyt läpikin. Ja komissio ehdotti siinä yhteydessä myös sitä, että Berekiin luotaisiin uusi hahmo, nimittäin puheenjohtaja, ja näin poistettaisiin väliaikaisten puheenjohtajien kierto, valittaisiin henkilö, joka on pätevä johtamaan järjestöä ja antamaan tiettyä jatkuvuutta ja strategista johtajuutta Berekillä. Kiitos. Grazie, la parola ancora al collega. Sitten vielä Sirjala Var. Loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Presidenta, just to, to add First of all that... Uh... Kiitos. Sain tietoa myöskin ähm, kollegalta toisen ryhmän osalta. Hän ei välttämättä itse päässyt paikalle. Ja haluan kiittää kaikkia, jotka puheenvuoron käyttivät. Kiitokset komissiolle varjoesittelijöille. Käymme sitten läpi myöskin tarkistuksia ja katsomme miten kannattaisi asia esittää, että PEREK ja PEREK-virasto saataisiin mahdollisimman parhaalla tavalla toimiviksi. Kiitos. Kiitos. Tarkistusten takaraja toinen päivä lokakuuta ja äänestys sitten 5.11. Prossimo punto riguarda una mattina. Ja sitten seuraavaan aiheeseen, se onkin vähän kinkkinen. Delegoitu asetus. Euroopan maanseurantaohjelmasta. Ja tämä on jatkoa Grossman Englannin eh, Niblerin ja muiden päätöslauselmasta. Annan nyt puheenvuoron Kreutzmannille ensimmäisen puheenvuoron ja sitten muutkin halukkaat saavat puheenvuoron käyttää. Tästä äänestetään huomenna 26.9., kuten tiedätte. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä olen yksi aloitteen tekijöistä tässä asiassa ja sen vuoksi haluan lyhykäisesti käyttää puheenvuoron. Komissio on nyt kolmen vuoden jälkeen tämän delegoidun, tästä delegoidusta asetuksesta tehnyt täytäntöönpanoehdotukseen. Eli kysymys on siitä, että vapaasti saataisiin tietoa tämän satelliitin tiedoista. No, tässä on kysymyksessä, tai siis on myös yksityisiä tällaisia satelliittitarjoajia, jotka ovat tässä kilpailijoita. Kun me tapasimme komission, niin komissio selitti, että johtuen e-, järjestelmien erilaisuudesta tässä ei ole minkäännäköistä kilpailua. No, mikä tämä nyt sitten oikeasti tilanne on, äh, sitä ei tässä ole minusta yksityiskohtaisesti analysoitu. Tässä viitataan amerikkalaiseen maanseurantaohjelmajärjestelmään vain. No, näissä tiedoissa äh, puhutaan EUn omasta järjestelmästä, sen vuoksi ei tätä voida verrata Amerik- USAn omaan. Minusta tässä ei kuitenkaan äh, voisi puhua vapaasta käytöstä sen vuoksi, että Euroopan veronmaksajathan tämän satelliitin maksavat. Ja tämä pitäisi myös johtaa sitten kasvuun ja työpaikkoihin, vaikkakin minua mietityttää tässä, että kaikkien tietojen täytyisi olla käytettävissä, eikä vain tiettyä määrää tai tietynlaista tai vain vanhempaa tietoa, tietoa annettaisiin käyttöön. Ja sitten sen vuoksi käytetään myös äh, tai huomioidaan myös nämä äh, yksityiset äh, satelliitit, jotka ovat sijoittaneet siihen paljon rahaa. Ja kaikki osapuolet eivät muutenkaan ole osallistuneet tähän EUn ohjelmaan. Sen vuoksi pitäisi nyt miettiä, pitäisikö tässä olla vastavuoroisuusperiaate käytössä. GMS-asetus ei ehdota, että näiden tietojen pitäisi olla ilmaiseksi käytössä, eikä tässä määritellä myöskään millaisin ehdoin. Minusta tämä on kuitenkin niin tärkeä asia, että tämä pitäisi sel- selvittää, eikä mitenkään millään muotoa delegoidun asetuksen puitteissa. Komissio on tietoinen siitä, että Kopernikus-asetuksessa sanotaan, että tämä olisi täysin ilmainen. Ja jos nyt sitten tässä perusasiakirjoissa on delegoitu asetus, se on epäselvää. Jos me nyt olemme tässä kolme vuotta jo odottaneet, niin voisimme pari kuukautta vielä odottaa, jotta tämä tärkeä päätös voitaisiin kunnolla analysoida ja sitten tehdä päätös. Näistä menettelytavoista johtuen pyytäisin, että tämä delegoitussäädös hylättäisiin niin, että me emme lähtisi tekemään päätöksiä ennen uutta Kopernikus-asetusta. Grazie, la parola all'altro firmatario di questa che... Ja Klant sitten seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Päätöslauselma ja Eh, sen nimet ovat aiheuttaneet vähän hämmennystä ainakin omassa ryhmässäni, näin on käynyt. Alun perinhän kyse oli siitä, että kemisasetuksen puitteissa itse olin mukana aikoinaan sitä käsittelemässä ja tuolloin pääsy, tietoihin pääsy kysymyksiä ja niiden maksuttomuusasiaa tarkasteltiin, mutta ei ehkä yksityiskohtaisesti kuitenkaan määritelty. Keskustelu kuitenkin oli vilkasta tuolloin. Ja nyt delegoidun säädöksen myötä pyrittäisiin näihin asioihin vaikuttamaan. Tämä esitys tuli kuitenkin juuri ennen kesälomia. Seitsemän tarvittavaa allekirjoitusta saatiin ja esitettiin, että määräaika jatkettaisiin, jotta ehdittäisimme tätä asia, ehtisimme asiaa huolella tarkastella. Oma ryhmämme tutustui asiaan ja mitä tässä Kreutzmann juuri totesi, eli että uusi asetus on jo eh, käsitteillä myöskin ja siihen tullaan myöskin puuttumaan. Ja siinä eh, artikla 15 tarkastelee juuri tätä avointa pääsyä. Ja niinpä päätimme, että hylkäisimme päätöslauselman, jotta lisää eh, viiveitä ei enää synny rahoituskehys jo sitähän tarpeeksi aiheutti. Kopenhaguksen rahoitusasia jatkossa ja katsoisimme, että hyväksyttäisiin tämä ja sitten voitaisiin keskittyä uuteen Kopernikus-asetukseen ja sen puitteissa näihin kysymyksiin palata yksityiskohtaisemmin. Uskoisin, että tällä tavalla kannattaisi toimia ja tältä pohjalta ainakin oma ryhmämme huomenna menettelee. Kiitos. Seuraavana puheenvuoron saa komission edustaja Rouva Sulte jos olen oikein ymmärtänyt näistä kahdesta edustajasta. Käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Um, yes, good morning everybody. Kiitos. Olen yksikön päällikkö komissiossa osastolla, joka vastaa Kopernikuksesta ja infrastruktuurista ja asioista liittyen tiedon pääsyyn. Olen pannut merkille, että päätöslauselmaehdotuksessa puhutaan muodollisista asioista. Me olemme myöhässä ja voisimme tehdä tämän muutaman kuukauden sisään ja niin edelleen. Eli tässä ei puhuta sisällöstä. Me olisimme mieluummin halunneet keskustelun sisällöstä. Minä olen ensimmäinen, joka on pahoillaan siitä, että olemme myöhässä ja se on totta No, minä sain tämän työni vain vuosi sitten. Valmisteleva työ oli tehty tästä tekstistä. Me olimme kuulleet useita osapuolia, useita kertoja ja olemme valmistelleet useita versioita tästä tekstistä ja lähettäneet tämän tekstin näille eri ryhmille. Eli ei voi olla nopeutta ja samanaikaisesti sidosryhmien konsensusta. Me halusimme syden, sidosryhmien konsensuksen ja lopussa kaikki hyväksyivät tämän tekstin ja sen vuoksi meille oli jonkinlainen hämmästys, että yksi yritys, joka nyt on lombannut parlamenttia, ei hyväksykään tätä. Me ymmärrämme, Tämän heidän satelliittinsa ovat lähennä Sentinel-2, mutta tämä on ollut tiedossa vuosia. Siitä puhuttiin useita kertoja Saksan hallituksen kanssa. Tehtiin sellainen päätös, että Sentinel 2 tehtiin sopimus äh, Sensan ja Sentinel 2 välillä, jotta annettaisiin tilaa, toimintatilaa myös tälle yritykselle. Mutta tämä on nyt nähtävästi unohtunut. Yritys äh, äh, oli tästä tietoinen. Heidän satelliittinsa on sataprosenttisesti paremmin toiminnassa kuin meidän omamme, ja sen vuoksi he voivat pysyä toiminnassa verrattuna tai rinnakkain meidän kanssa. Toinen kysymys on, onko meillä vakaat olosuhteet ja puitteet tämän yrityksen toimille, toiminnalle tulevaisuudessa? Vastaus on kyllä. Meidän pitkän aikavälin skenaariomme on se, että meidän satelliittemme resoluutiota ei paranneta seuraavien vuosien aikana vuoteen 2026 asti. Joten yritys, joka nyt lobbaa teitä, sillä on ihan vakaa bisnesympäristö seuraavaksi 13 vuodeksi. Tiedän vain harvoja yrityksiä, jotka näin voivat sanoa. 13 vuotta on itse asiassa kahden satelliittisukupolven elinaika. Joten teoriassa he voisivat investoida kahteen kertaan tämän jakson aikana ja olla varmoja siitä, että kilpailu sentinelin puolelta ei kasva. Ja sen vuoksi vetoaisin, että te hylkäätte heidän vaatimuksensa. Bene. Eh, kiitos. Eh, Kreutzmann, haluaisitteko vielä käyttää puheenvuoron? En kommentoi tästä, koska huomenna me äänestämme ja sitten nähdään, mikä on tulos. Benissimo. L'avevo chiesto se vuole... Hyvä. Tässä vielä olisi ollut yksi puheenvuoro ennen kuin päätetään keskustelu, siksi kysyn, haluatteko käyttää ennen lähtöön vielä puheenvuoro. No niin, jatketaan. Confesse, sans doute pas suffisamment travaillé en cette maison. Varmastikaan ole täällä tarpeeksi vielä tehnyt työtä, koska tämä tuntuu aika oudolta aiheelta, hämmentävältä. Ehkä en ole kaikkea ymmärtänyt ja lukenut, mutta kun, muistan, kun puhuttiin aikaisemmin hinnoittelusta, minä puolsin hinnoittelusta, me kaikki soimme sitä, sen pitäisikin olla ilmaista. Nyt sitten en kyllä ymmärrä, minkä takia komissio tarvitsee, oikeu- tarvitsee oikeudesta perustaa maksuttomuudelle, koska se on jo mukana alkuperäisessä oikeusperustassa. Minkä takia tarvittiin tätä asetusta maksuttomuudella, jos sitten saadaankin tietää, että julkiset varot huomattavalla tavalla haittavat yksityistä yritystä, kun kuitenkin kaikki olemme samaa mieltä siitä, että julkisen intervaation rajat tulevat vastaan silloin, kun on liian vähän yksityisen sektorin aloitteita, mutta jos näin ei ole, niin silloinhan pitää näin toimia, kun sitten huomataan, että tuomataan tämä tilanne ja tämä estää tämän GMS-ohjelman, josta on kerrottu, että se on tuo lisäarvoa niin silloinhan tässä tullaan vähän naurettavaksi. En oikein ymmärrä, minkä takia komissio tarvitsee oikeastaan perustaa sille, että tämä olisi ilmasta, kun tästä on jo kerran äänestetty, ja mikä tämä yritys on, joka yhtäkkiä joka pyrkii estämään tällaista hanketta, joka on todella eurooppalainen. Minua kyllä tämä tässä hämää kovasti. Enkä halua sitä peitellä. Abbiamo sentito tutto, abbiamo sentito Nyt on kuultu valmistelutöistä, kuultu turhautumista ja komission kanta. Ja huomenna varmasti sitten pystytään tältä pojalta tekemään hyvän, hyvin päätökset. Huomenna siis äänestetään ja täysistunnossa sitten eh, lokakuun toisessa kokouksessa asia on esillä ja tiedätte, mikä silloin on tilanne. Hyvä. Kiitos kaikille. Eh, kokous päättyy aamun osalta tähän ja jatkamme kello 15 iltapäivällä.